Okei, Okay, colleagues, it's 20 to 3, so we should make a start. 23 on kello, joten pitäisi aloittaa, hyvät kollegat. En ole kovin vakuuttunut, että 14.30 aloitukset toimisivat, kun minullakin on ollut tapaamme. Siellä on osa aikaa, ihmiset haluavat syödä ja aina kun on tästä 30 aloitettu, niin on ollut melkein tyhjä sali. Eli ehkäpä täytyy miettiä uudelleen, että toimiiko tämä. Joskus kun ajatellaan 15, niin sitten eivät tule siihenkään tietysti, mutta aina voi voittaa. Mutta nyt meillä on tärkeä kohta tällä esityksessä 12 Euromappiin 2018. Lisääntymis- ja äitiysterveyteen sekä vastasyntyneiden ja lasten terveyteen ja perhesuunnitteluun suunnatun avunantajarahoituksen seuranta. Euromakin 2018 siis. Interesting item, item 12, and it's called Euromap. So now you, now you know it's item 12. <laughs> No nyt te tunnette, tai tiedätte, mikä kohdan nimi on. En tiedä, mikä äänite siellä lähti käyntiin. No, tekniikat siellä nauravat. Onko nyt kunnossa? En ainakaan mitään kauheaa sanonut, joka sitten olisi tuossa soitettu äänittäjänä. Mutta tärkeä kohta siis, koska Jero Mäkin on vuosittainen julkaisu, jossa seurataan OECDn kehitysapukomitean avunantajien maksuosuuksia. Tiedämme, että ei on kovin sitoutunut käsittelemään perhesuunnitteluasioita. Olemme aiemmin keskustelleet väestön kasvuun liittyvistä asioista monissa eri maissa. Euromapping on tällainen tilivelvollisuus väline, jossa voidaan seurata, että onko luvattu rahoitus annettu. Mutta vieraspuhujamme varmaankin paljon paremmin pystyvät asian teille esittelemään. DSV on toinen järjestö, jota edustaa Cecil Vernon ja sitten Euroopan parlamentin väestö- ja kehitysfoorumi, jota edustaa Neil Data. Se Silverna aloittaa seitsemän minuuttia, sen jälkeen Neil jatkaa. Ilmeisesti näytetty lyhyen videon, onko se ensin? Ei kun jälkeenpäin. Selvä. Cecil, saatte puheenvuoron. Thank you very much, Madam Chair. Thank you for inviting. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitos paljon. Meillä on luvassa itse asiassa yhteisesitys, jotta tulisi dynaamisempi esitys. Tässä on paljon dataa, joten on mukavampi tehdä siitä eloisampi. Joten toimimme siis näin. Eli kollegani aloittaa. Kiitos Cecil. Development Committee. Niin, kiitoksia paljon, että saimme mahdollisuuden esiintyä tälle kehitysasioiden valiokunnalle. Haluaisin ensinnäkin muistuttaa, miksi on tärkeää tarkastella rahoitusta, joka koskee lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneiden lasten terveyttä. Ensinnäkin se on hyvin kustannustehokas yhteistyömuoto, eli jokainen euro, joka käytetään tähän aiheeseen säästää noin 24 euroa terveys, terveydenhuollossa veden, koulutuksen, asumisen ja muiden kulujen suhteen. Eli sen takia tämä on tärkeä seurattava asia, mutta sen takia myös, että kyseessä on oikea asia. Ennen kuin mennään yksityiskohtiin ja lukuihin, niin muistuttaisin teitä hieman siitä, että rahoitus tällä alalla auttaa pelastamaan naisen henkiä, vastasyntyneen henkiä, parantamaan terveyttä, esimerkiksi HIV-viruksen torjuntaa. Se estää myös ei-toivottuja raskauksia, jotta ihmiset pääsisivät sen kautta, että ihmiset pääsevät mm, äh, vapaaehtoiseen perhesuunnittelun piiriin ja myöskin ehkäisee sukupuoliin perustuvaa väkivaltaa ja syrjintää. Sitten Euromappingista erityisesti. Tämä on yksi monista seurantatyökaluista kehitysavun suhteen. Meillä on erilaisia kansalaisjärjestöjä, jotka seuraavat kehitysyhteistyötä ja kehitysapua. Mutta mitä tässä sitten on erilaista? Tämä täydentää näitä seurantatyökaluja. Tämä on ainoa, joka tarkastelee eh, sitoumuksia versus eh, maksuja. Tarkastelemme jokaista eh, avunantajaa, myöskin sen tuloksellisuutta ja niiden avokätisyyttä. Suuret avunantajat esimerkiksi antavat enemmän rahaa, mutta prosenttiosuuksina se voi olla pienempien maiden käyttämää määrää vähemmän. Eli tätä Euromapping tekee. Ja tässä keskitytään erityisesti perhesuunnitteluun, äitiys, vasta- ja, äitiys ja vastasyntyneiden lasten terveyteen. Ja sitten me myöskin seuraamme dollareiden käyttöä 2016 vuodesta lähtien. On, tämä on tullut erityisen tärkeäksi, koska tämä on pitkälle politisoitu aihe, erityisesti USAn presidentti Trumpin päätösten seurauksena, jolla äh, vähennetään lisääntymisterveysvaroja. Kyseessä on esimerkiksi tämä suukapulasääntö ja sitten on muitakin sääntöjä ja esteitä, joita on asetettu kehitysmaiden auttamiseksi. Ja sitten siirrän puheenvuoron kollegalle. Ei vain hetkinen, käsittelen nopeasti Euromappingin metodologiaa ennen kuin annan Cecilille puheenvuoron. Eli tarkastelemme 30 OECDn avunantaja maana tietoja. Tarkastelemme siis virallisen kehitysavun sekä sitoumuksia että maksuja ja tarkastelemme neljän vuoden suoriutumislukuja sitoumusten suhteen ja myöskin maksujen suhteen. Metodologia, joka meillä on käytöstä, perustuu Muskoka-metodologiaan. Se on Kanadassa sijaitseva kaupunki, Muskoka siis, jossa 2010 vuonna järjestettiin G8-kokous ja se siellä huippukokouksessa annettiin maksusitoumuksia, teknokraatit sopivat sitten näiden sitoumusten seurantametodologiasta. Tämä on ainoa metodologia, jolla, josta on sovittu. Ja me olemme ottaneet käyttöön tämän metodologian ja soveltaneet sitä avunantajamaiden tietoihin. Ja joita tässä, analyys, tässä on analysoitu. Euromapping on hyvin teoreettinen harjoitus, koska ei ole yhtäkään avunantajamaat, joka käyttäisi muskoka-metodia omassa maassaan. Eli me seuraamme tätä aivan spesifillä tavalla. Se on erilainen tapa kuin esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa on käytössä. Tällä tavalla pystymme siis vertailemaan samankaltaisia asioita toisiinsa, eikä ikään kuin, että vertailtaisiin täysin keskenään eri asioita. Ja nyt sitten saa se puheenvuoron. So before... Niin, ennen kuin mennään yksityiskohtiin, niin yleiskatsaus virallisesta kehitysavusta. Kuten tiedätte, niin Yhdysvallat oli, kuten kuvasta näkyy, niin eh, selvästi suurin avunantaja. On muitakin maita, jotka ovat ODAta lisänneet. Esimerkiksi Saksa on liittynyt maihin, jotka ovat pystyneet saavuttamaan tuon 0,7 prosentin tavoitteen bruttokansantuotteesta 2016. Jos tarkastellaan EUta ryhmänä, e, vihreällä näkee kuvassa, että EUn toimielimet ja jäsenvaltiot todellakin yhtenä ryhmänä ovat ensimmäisellä sijalla odan avunantajana. Sitten tähän, jos tarkastellaan RMNCH-apua, niin siellä punainen on yli 50 prosenttia, perussuunnittelun on Yhdysvallat, yli 60 prosenttia itse asiassa, todellakin suuri ero. Ja tämäkin osoittaa, miten vaikuttavia Niilin mainitsemat rajoitukset Yhdysvaltain rahoitukseen voivat olla tällä alalla. Ja kun niin monet ryhmät eh, palvelun osalta ovat riippuvaisia ODAsta, niin eh, voi olla suuria vaikutuksia. Ja nyt sitten yksityiskohtaisemmin. Katsotaanpa sitten yksityiskohtaisemmin, miten eri avunantajamaat suoriutuvat lisääntymisäitiys vastasyntyneiden ja lasten terveyteen liittyvissä luvuissa. Tässä on kaikki maat. Ja nyt tarkastelemme, mitkä ovat ne maat, jotka sit, sitovat rahoitusta lisääntymisäitiys vastasyntyneiden lasten terveyteen. Eli nämä ovat siis tietoja, jotka liittyvät siihen, että maa lupaa, näin, maa lupaa tietyn määrän rahaa tähän aiheeseen. Tässä huomaamme, että ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Norjasta on tullut ensimmäinen maa, joka on poliittisesti sitoutunut käyttämään rahaa lisääntymisäitiys vasta syntyneen lasten terveyteen. Norja on rikas, mutta pieni maa. Joten voitte kysyä itseltään, että mitä tämä mahtaa sitten tarkoittaa. Ja sitten huomaamme tässä eri värejä, vihreä, keltainen ja punainen. Ja näette, että suuret EU-lahjoittajat ovat tuolla äh, vaalean vihreän keltaisen alueella. Eli maat, joilla on eniten kykyä tehdä asian suhteen jotakin, ovat suhteellisesti vähemmän kyvykkäitä toimimaan poliittisella tasolla. Ja sitten jos katsotaan varsinaisia maksusuorituksia, niin huomaamme, että USA on ykkös lahjoittaja maksujen suhteen, eli että se todellakin käyttää rahaa tähän aiheeseen. Ja sen jälkeen Kanada, se on uusi tulokas tänne huippujohtopaikoille. Ja sitten sieltä löytyy lukuisia Euroopan maita. Jos katsotte, että mitkä Euroopan maat löytyvät huippumaksajien joukossa prosenttiosuutta, osuuksina, niin sieltä löytyvät keskikokoiset maat. Ne ovat avokätisimpiä. Suuret maat ovat enemmän tuolla keltaisessa kategoriassa. Eli tämä on tällainen laaja kuva lisääntymisäitiys vastasyntyneen lasten terveydestä. Ja se You will see, sorry, then I, no, that's the wrong. Niin, tämä oli väärä. Niin, siis perhesuunnittelu. Periaatteessa sama kehityssuunta absoluuttisena lukuina Yhdysvallat jälleen suurin avunantaja, mutta sitten jos sitten verrataan bruttokansantuloon, niin sitten muut ovat etusijalla, esimerkiksi Alankomaat sitoumuksien osalta perussuunnittelussa ensimmäisenä. 2016 niin useammat ovat enemmän kuin kaksinkertaistaneet sitoumuksensa perussuunnitteluun, mikä on aika hyvä. Mutta kuten Niel mainitsi, niin RMNCH on osalta sama kehityssuunta. Ranska, Yhdysvallat, Saksa absoluuttisissa luvuissa korkealla siellä, mutta osuutena, kuten me sanomme anteliaisuutena, niin ne ovat alempana siellä. Maksuissa se juuri näkyy. Luxemburg johtaa yli 2,7 prosenttia perussuunnittelu. Ja sitten näkee muita johtajia, kuten maat, Kanada, Norja näkee sillä vihreällä värillä. Valitettavasti Saksa, Ranska ja e EU ovat edelleen tuossa keltaisella. Eli tässä voitaisiin paljon enemmän tehdä ja siitä todennäköisesti voitaisiin myös keskustella budjettineuvotteluissa seuraavalle, seuraava, seuraavista monivuotisista rahoituskehyksistä. Nyt sitten lähemmin EU. Vähän toistoa, mutta voidaan toistaa, että EU on sitoutunut asiaan se on kovin sitoutunut maailmanlaajuiseen terveyteen, lisääntymisterveysoikeuksiin, tasa-arvon toimintasuunnitelma, Spotlight-aloite, paljon poliittisia sitoumuksia asiaan. Ja todella 2016 näkee kasvua budjetissa. Ja selittääkseni tuota kaavakuvaa. ODA on sinisillä aika suuri osuus ja RMCH on keltainen ja punainen on tuo perhesuunnittelu. Eli sieltä näkee, että NRMn CH on kasvua sitoumuksessa todellakin ja sitten perhesuunnittelussa vähän kasvua. Mutta jälleen kun tarkastellaan prosenttiosuuksia, niin kovin rajoittunutta on. Selvästi FPn osalta alle prosentin, eli ollaan aika kaukana monista muista, kuten johtaisemassa olevaa Luxemburgin verrattuna. Ja miten EU näitä asioita tukee on useiden ohjelmien kautta ja joskus aloitteen kautta tai se voi olla myös monen keskisten järjestöjen kautta tai sektorikotainen budjettituki. Ja siinä on vähän vaikea seurata joskus, että mistä rahoitus tulee. Meteorologisia vaikeuksia. Slide. Ja sitten tähän kalvoon päätetään, eli korkeamman tason johtopäätelmät ovat seuraavat huomaamme, että eurooppalaiset lahjoittavat ovat kuromassa kiinni aukkoaan suhteessa johtaviin avunantajien antajien lisääntymisäitiys vastaan syntyneiden lasten terveyden osalta, vaikka USA on nyt näitä rajoitteita asettanut, niin ne täytyy kuitenkin panna vielä täytäntöön. Ja sitten on vielä tiedonkeruu vuosien suhteen tietty aukko. Eli data edustaa aina menneisyyttä, se on aina ikään kuin jälkijunassa. Eli nämä kaksi asiaa on otettava huomioon johtopäätöksenä. Ja sitten toinen trendi, joka havaitaan, on se, että, on, että pienemmät ja keskisuuret eurooppalaiset maat ovat edistyneet kovasti suhteessa perhesuunnittelun ja lisääntymisäitiysvastaisen lasten terveyden rahoittamisessa. Epä todennäköiset huippumaat eivät olekaan pelkästään Skandinavian maita enää, vaan myöskin Luxemburg ja Irlanti ovat siellä mukana. Ja sitten, kuten se siltä totesi, EU on suuri lahjoittaja, mutta se ei kuitenkaan ole aivan sillä tasoilla, tasolla kuin mitä se voisi olla. Vaikka on olemassa mahdollisuuksia puuttua näihin asioihin, ja olen kuullut, että tänä aamuna on jo kehitysavun suhteen lupailtu parempia näkymiä, niin tämä on sellainen asia, joka täytyy pitää mielessä. Äh, ja tässä olivat meidän löydyksemme, ja Cecilillä oli sitten vielä lyhyt video näytettävänä. And as we are putting the video, I just want to... Ja nyt kun video käynnistyy, niin jos teitä kiinnostaa oman maan tilanne, voitte sen tarkistaa. Niin kehotan teitä vain, nyt kun odotamme tuota videota, niin tarkistamaan. You can check also the, the...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 Ehkä me voimme käynnistää videon alusta ja kysytään nyt, tai pyydetään teknikkoa lopettamaan tämän sanotun toistamisen. En tiedä, mitä täällä tapahtuu, mutta ehkä video voidaan aloittaa alusta. Kiitos. Thanks, thanks, Carlo. Thanks, thanks, Carlo.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 coverage for youth-friendly services. Uganda has a population approximately 30 million skilled workers at the health facility. Video täytyy pysäyttää, en tiedä mitä täällä tapahtuu. It's like, it's like living in an echo. Living in an echo, folks, I don't know.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 Sorry to, I just wanted to explain, those are actually four... Halusin vain selittää, että näiden neljän championin kanssa Itä-Afrikassa teemme työtä ja he kaikki tekevät paikallisyhteisössään työtä erityisesti nuorisoystävällisten palveluiden kanssa. Ja nyt muutaman viikon päästä he ovat paikalla puhumassa, mutta tän, tänään eivät päässeet paikalle, mutta muutaman viikon päästä tulevat tänne esittelemään myöskin, mitä esteitä on saada palveluja. Eli kun sanotaan, että tulevat tänne, siis Brysseliin, kyllä Brysseliin, Yritättekö saada heidät joitakin parlamentin jäseniä tapaamaan? Kyllä, järjestämme tapahtuma 27. syyskuuta, jossa itse asiassa näistä asioista puhutaan, että miten nuoret voidaan ottaa mukaan tähän asiaan. Myöskin ajatellen vaaleja, miten siitä voi tulla vaaliteema. Nuorisoasiat, ei, siis eurooppalainen nuoriso myös. Että miten saadaan esteitä ylitettyä puhua näistä asioista. Onko tapahtuma parlamentissa? Kyllä, täällä. Nuorisoasioiden työryhmä sen järjestää. Lähetämme sitten kutsut, sanoi puheenjohtaja. Niin, nyt tuli tietoa. Haluaisin vain kysyä näistä tiedoista ensin, kun puhuitte niin kutsutun suukapulasäännön vaikutuksista. 2016 marraskuussa taidettiin Trump valita. Mitkä ovat Yhdysvaltain numerot? Vanhasta hallinnosta ilmeisesti niitä on saatu, koska sanoitte, että johtopäätös oli se, että EU tai siis Yhdysvallat on edelleen johdossa, mutta jos otettaisiin luvut nyt, niin olisiko Yhdysvallat edelleen johdossa vai onko leikkauksia ollut Yhdysvaltain ohjelmissa? Ehkä näitä tietoja ei ole vielä saatu. Mutta kun Trumpista ja luvuista puhutaan, kun Trump on nyt, jos puhutaan luvuista ennen häntä, niin se vaikuttaa vähän oudolta. Kyllä kyseessä on viime hallinnon luvut ja tässä heijastellaan itse asiassa vain tiedon keruun tahtia 2018 vuonna käytetään 2017 vuonna ja se taas heijasteli vuoden 2016 lukuja, eli tämä on aivan normaali viive datan keruussa. Mitä tulee USAhan niin, ja se, mitä me tiedämme Trumpin hallinnon vaikutuksesta, niin tiedämme sen, että esimerkiksi yli 30 miljoonaa dollaria on leikattu nimenomaan tältä osa-alueelta. Ja myöskin rahoitusta on leikattu kansainvälisen vanhemmuusrahaston osalta ja monilta muilta kansalaisjärjestöiltä. Mutta näitä tietoja ei ole vielä aggregoitu, joten meillä ei tarkoja lukuja ole. Ja uudet rajoitukset Trumpin hallinnon aikaansaamat ovat laajempia kuin aikaisemman hallinnon tekemät aikaisemmat rajoitukset. Eli presidentti Bush juniorin mukaan tai junior katsoi, Bush junior katsoi, että rahaa annettaisiin vain USAn perhesuunnittelulla. Eli perhesuunnittelu on vain siellä omassa kuoressaan. Niin sitten uusissa rajoituksissa meillä on koko USAn mm, kehitysapu ja sitten meillä on kokonaisvaltainen terveyskirjekuori, joka kattaa perhesuunnittelun. Siitä perhesuunnittelu oli ehkä noin 600 miljoonaa dollaria ja miljardia dollaria ja sitten tämä globaali osuus oli kahdeksan miljardia ja tämä rajoitus, nykyinen rajoitus koskee siis tätä kokonaisglobaalia rajoitusta. Kuinka tämä sitten toteutetaan on vielä epäselvää. Se tiedetään, miten se toteutettiin aikaisemmin, mutta kuinka se toteutetaan sitten laajemmin terveysasioiden suhteen tulevaisuudessa on epäselvää. Se on meille epäselvää ja aivan yhtä epäselvää myöskin Washingtonin omalle hallinnolle on epäselvää, kuinka tämä saadaan aikaiseksi. Mutta me saamme tällaista tarinoiden muodossa tulevaa tietoa siitä, että tämä ja tämä organisaatio on menettänyt rahoitustaan ja niiden sopimuksia ei ole uusittu ja niin edelleen. Eli, edelleen. Eli rajoituksia pikkuhiljaa laitetaan täytäntöön. Mitään suurta Big Bangia ei ole havaittavissa. Täytäntöönpano on tällaista pätkittäin tai tipoittain tapahtuvaa. Eli vielä edelleen tässä keräilemme tietoja, joita meille tipoitellen, tipotellen tulee. Niin näen, että Heri Hautala pyysi puheenvuoroa. Se real... Niin on erittäin hyvä, että esittelette meille tämän uuden euromappingin koko kehitysvaliokunnalle. Ja tietysti EU-näkökulmasta katsottuna on erittäin hyviä uutisia, kuten esiin Luxemburg ja Irlanti nämä uudet toimijat, jotka ovat priorisoittaneet tähdittäin tärkeää politiikan alaa näin paljon. Ja itse asiassa Euroopan komission edustaja on paikalla täällä, joten ehkä hekin voisivat kommentoida asiaa, miten he näkevät nämä sitoumukset, maksut. Sitten on paljon politisoitu myös tätä koko ilmiötä. Onko se myös ikään kuin laskenut alas edunsaajamaihin, eli Nähdäänkö, että tietyt valtiot ovat haluttomampia työstämään näitä lisääntymisäitiys, vastasynnytteet ja terveyskysymyksiä? Ja onko tämä teistä seurausta siitä, että tämä niin sukapulasääntö on levinnyt, laajennut. Ja sitten vielä haluaisin tietää tästä nuorisonäkökulmasta – on ne maat, jotka tarvitsevat eniten, ovatko ne halu, halukkaimmat ottamaan nuoret mukaan tällaiseen toimintaan? Thanks. Norbert Neuser. Norbert. Norbert Neuser, olkaa hyvä. Ja, viel, <clears throat> vielen Dank. Niin, kiitos. Niin näin saadaan Saksan kuppikin mukaan, siis Saksaksi. Niin, kiitos vielä tästä esityksestä, tiedoista. Vielä näistä leikkauksista Yhdysvallain puolella, joita on suunniteltu. Voitteko jo arvioida, että missä määrin nämä leikkaukset voidaan EUn puolelta tasoittaa, korvata? Ensimmäinen kysymys. Ja sitten Toinen kysymys. Nämä antamanne tiedot, ne ovat kovin tärkeitä, kun käsitellään asiaa kansallisella tasolla. Kun me kansallisella tasolla puhumme puoluekollegoidemme kanssa siitä, että miten kussakin maassa sitten kehitysyhteistyössä on pärjätty, niin tässä mielessä tällaiset tiedot ovat kovin tärkeitä, jotta esimerkiksi voidaan sanoa, että katsotaanpa nyt Irlantia, Luxemburgia. Siellä on tehty valtavia ponnistuksia. Ja sitten kiinnostaisi, että voitteko arvioida, että kun ajatellaan näitä äh, avunsaajamaiden reaktioita, onko siellä edistystä näkyvissä? Muistan tuon puolivirallisen kannan Ugandasta, kun sanoivat, että otamme kyllä perhesuunnittelumäärärahaa EUn taholta kernaasti vastaan. Mutta edelleen haluamme väestökasvua jossain vaiheessa haluamme saavuttaa iso britannian väestön määrässä, se vaatisi kasvua. Eli näettekö täällä kehityssuunnan muutoksen avunsaajamaiden keskuudessa? Ja sitten viimeinen kysymys, voisitko mainita muutaman esimerkin? Että kun ajatellaan näitä youth-friendly services, niin miltä ne näyttäisivät? Ehkä se on vähän, vähän ennenaikaista, jos syyskuussa he vielä tänne tulevat, mutta ehkä jotain ennakkotietoa voisi sitten sanoa, että miltä nämä nuorisoystävälliset palvelut sitten näyttäisivät. Kiitos, en näe muita puheenvuoropointteja. Ei, Saborska, olkaa hyvä. Rouva Saborska. Ah, thank you, thank you Linda. Kiitos, kiitos Linda. Kiitoksia tästä esityksestä. Se oli oikein hyvä. Minulla olisi kysymys panelisteille, asiantuntijoille. Hyvin usein olemme huomanneet niin, että merkittäviä leikkauksia on suoriteltu USAn kumppaneiden tahoilta, mutta kuitenkin USA on johtava avunantajamaa tällä aihealueella. Mutta luultavasti rahoitus keinot, joihin tässä viittaamme, eivät liity pelkästään lisääntymisterveyteen, vaan myöskin äitiysvastasyntyneiden lasten terveyteen ja myöskin odottavien äitien huoltamiseen ja myöskin äitien hoitamiseen synnytyksen jälkeen. Sikäli kun minulla on asiasta tietoa, niin USAan, USA kieltäytyi antamasta kansallista rahoitusta abortteja varten, poislukien tilanteet, jossa odottava, odottavan äidin terveys olisi uhattuna – tai insestitapauksissa. Jotkut kansalaisjärjestöt, esimerkiksi US Parenthood, vanhen, vanhempainjärjestö tai Mary Stoops-organisaatio, on tuonut esille sen seikan, että he tarjoavat myös muita terveydenhuollon muotoja, ei pelkästään abortteja. Kuitenkin he ovat huolissaan siitä, että heidän rahoitustaan rajoitettaisiin tulevaisuudessa. Nämä järjestöt ovat tietenkin edelleen kiinnostuneita saamaan rahoitusta USAn valtiolta. Miksi ne pitävät kiinni sellaisten palveluiden tarjoamisesta, jotka liittyvät aborttiin pelkästään. Miksi ne eivät laajentaisi tarjoamiaan palveluita? Koska siinä tapauksessa heillä ei olisi tällaisia rajoitusleikkauksia tai rajoituksia odotettavissa. Tässä tuli lukuisia kysymyksiä, kumpi haluaisi ensin? Thank you very much. Kiitos äh, kysymyksistä, arvoisat edustajat. Ensinnäkin, mitä tulee tuohon politisointiin. Edustaja Hautala puhui tästä. No, se, mitä nyt on havaittavissa, on, että koska tästä kysymyksestä on tullut hyvin politisoitunut Yhdysvalloissa ja tietyt järjestöt ähm, uhkaavat menettää rahoitusta, niin sitten on tiettyä erilaista ujoutta kun paneilla olla mukana yhteistyössä Yhdysvaltain kanssa tai muiden toiminnan kanssa, jos on tiettyjä aiheita esillä. Joten tätä tiettyä ujoutta ja syynä on tuo epävarmuus, joka liittyy USAn politiikkaan ja mitä tämä voisi tarkoittaa tulevalle rahoitukselle. Eli tätä kyllä on havaittavissa. Sitten muuta, se, jotka vaikuttavat vastaanottajamaat ja miten ne suhtautuvat näihin RM, NCH-kysymyksiin. No, tässä pitää huomioida myös tuo volatiliteetti, kun ajatellaan lajoittajien toimintaa Eli Yhdysvalloissa hallinnot vaihtuvat, nyt 180 astetta ollaan käännetty ympäri ja Euroopasta käsinkin. No, emme ole täysin syyttömiä tälläkään Tiettyä ajattelevaisuutta on ollut perinteisissä lahjoittajamaissa, jos ajatellaan, miten ne rahoittavat tiettyjä asioita, joten tämä vaikuttaa noihin vastaanottajamaihin. Mitä tulee vastaanottajamaihin? No se, mitä nyt on havaittu, on tällainen lisäy, poliittisen tuen lisäys äh, näihin lisääntymisterveyden ja muihin 2012 tuo huippukokous ja sitten esimerkiksi Saharan eteläpuolinen Afrikka, yli 30 valtiota on siellä tehnyt lupauksia, lahjoituslupauksia perhesuunnittelua varten, mikä on uusi ilmiö. Joten siinä yksi taso. Sitten toisella tasolla Zaborska kysyi, mitä vaikutuksia konkreettisesti on näillä rajoituksilla, eli se on IDPF asioita. No, se mitä sanotte on tämän väärin ymmärrys, joka liittyy Yhdysvaltain näihin rajoituksiin. Yksi asia, mitä tulee USAn rahoitukseen, joka kaikkien pitää muistaa, on, että Yhdysvallat, sillä on laillinen abort, tällainen kielto rajoittaa näitä abort... Eli siis Yhdysvallat eivät ole rahoittaneet tällaista abortti, aborttia tukea, tukevaa toimintaa jo monta vuotta nyt nämä rajoitukset liittyvät muihin kuin yhdysvaltalaisiin järjestöihin, jotka tarjoavat erilaisia palveluita, joihin saattaa kuulua abortti tai aborttilähetteet, joita USA ei ole maksanut. Muut lahjoittavat maksavat ne, mutta koska he tekevät jotakin, joka liittyy aborttiin, ei välttämättä edes abortti itse, mutta esim. tällainen lähetteen antaminen tai neuvominen. Eli jos nainen tulee klinikalle ja haluaa abortin, ja he eivät sitten tarjosta ja sanovat, että me emme tarjosta täällä, sinun pitää mennä tuohon paikkaan, niin no, tuota pidetään abort, äh, aborttiliitännäistoimena ja jos saa rahoitusta toisella rahoittajalta, koska tuotakaan Yhdysvallat ei siis voi rahoittaa. Tuo järjestö menettää tukikelpoisuuden Yhdysvalloilta. Eli täytyy olla selvä siitä, mit, mitä tämä Yhdysvallan rahoitus on. Se liittyy aborttirahoitukseen. Ei ole ollut yli 40 vuoteen, vaan tästä kun abortin liitännäispalvelut, neuvonta ynnä muut. Ja tällaista tarkoitetaan, että kun puhutaan siitä, että järjestöt menettävät tukikelpoisuutensa ja tämä on riippumatta siitä, mikä laillisuuden status on eri valtioissa, Monissa maissa abortti on laillinen tietyin ehdoin, vaikka se on suhteellisen rajoitettua suhteessa eurooppalaisiin normiin, mutta se on laillista monessa Afrikan maassa, jos halutaan pelastaa naisen henki esimerkiksi, joten MSI tai toinen järjestö on mukana abortin liitännäistoimissa, kuten neuvossa, niin neuvon antamissa, niin sitten se menettää rahoituksen. Eli tästä pitää puhua Kyse ei ole mistään aborttirahoituksesta. Näin ei ole ollut yli 40 vuoteen because it's legal in the United States. Exactly. Yhdysvalloissakin se toki on laillista. Lisäisin vielä edellä sanottuun, että me emme tarjoa palveluita, vaan me pyrimme lisäämään tietoisuutta ja tietoisia valintoja ja tarjoamme seksuaalivalistusta. Pyrimme nimenomaan kertomaan, kuinka välttää abort, abortin tarve. Ja sen takia Jotkut meistä, meidän projekteistamme on suljettu. Ja integroidut palvelut, monet palvelut ovat sellaisia, että me olemme tarjonneet neuvontaa, tietoa sen takia, että kyseessä oli tiedon tarjoaminen turvattomista ja turvallisista aborteista. Ja tä, tässä on myöskin poliittinen vaikutus, jota emme voi minimoida, koska komiteassa on paljon epävarmuutta, joka luo paniikkitunnelmaa kansallisella tasolla myös. Ja suuri kysymys kuuluukin, kuinka voidaan tasapainottaa tämän kansallisten varojen mobilisoimalla. Ja kuten todettiin, täällä on paljon sitoumuksia budjetti linjoja. Meillä on esimerkiksi perhesuunnittelun budjettilinja, mutta mitä tulee täytäntöönpanoon, niin sieltä löytyy aukkoja. Ja meillä on tilanne, että ei ole pääsyä perushyödykkeisiin esimerkiksi Keniassa. Meillä kaikki tapahtuu paikallisella tasolla, mutta jotkut tietyt paikalliset hallintoelimet eivät kyenneet hallinnoimaan näitä palveluita. Sieltä ei, sieltä ei löytynyt yksinkertaisesti taitoa. Kyseessä ei ole välttämättä poliittisen sitoutumisen puutteista, vaan täytäntöönpanosta. Olette todenneet, että useimmissa maissa on prioriteetit muuttuneet politiikan muutoksen myötä. Nuorisopolitiikkoja on aika paljon, mutta kun puhutaan esimerkiksi perhepalveluiden saatavuudesta, niin sieltä löytyy se täytäntöönpanon puuttuminen. Ympäristö, nuor, nuoriso palveluiden saatavuus ja luot- luottamuksellisuus on tärkeä asia. Eli että nuorison pitäisi pystyä saamaan palveluita ilman, että täytyy mennä vaikkapa, vaikkapa ehkäisyasioissa sellaisen sairaanhoitajan puhelin, joka on esimerkiksi vanhempien hyvä ystävä. Eli kaikki tällaiset standardit, joita voidaan kehittää sen turvaamiseksi, että nuorisoystävällisiä palveluita on tarjolla, tällainen nuorisonurkkaus esimerkiksi, ja jotta ollaan tietoisia näistä standardeista ja ne pannaan myös täytäntöön. Eli kaikki nämä pienet askeleet on otettava, jotta nuoriso voisi saada hyvälaatuista palvelua ja heille sopivaa palvelua. Eli näistä asioista me puhumme. Ja, kuten, ja kaikki nuo nuoret, jotka näitte tuolla videolla, ovat itse ryhtyneet vaikuttajahenkilöiksi näiden asioiden puolesta puhujiksi paikallistasolla ja muutoksia on nähtävissä, kuten näimme esimerkiksi Tansanian tapauksessa. Ja sen takia haluaisimmekin kutsua teidät syyskuussa vierailulle, mutta kerron siitä sitten hieman lisää myöhemmin. Ja, ja täällä taisi olla vielä yksi kysymys lisää. Uh, Herra Noiser kysyi siitä, että miten eurooppalaiset tai muuta vuonnottajat voivat kompensoida tätä mahdollista rahoituksen vajetta Yhdysvalloista. Eli kun Yhdysvallat ilmoittivat tästä laajennetusta niin sanotusta sukapuolisäännöstä, niin monet Euroopan maat yhdistyivät ja loivat niin kutsutun kiidisäisaloitteen. Siitä tuli aika paljon uusia voimavaroja kompensoimaan Yhdysvaltain rahoituksen vähenemisen. Tämä oli helmikuussa, maaliskuussa 2017. Yli 300 miljoonaa euroa kerättiin aika lyhyessä ajassa – Ruotsi, Tanska, Suomi, Belgia, Alankomaat, Ranska, jopa UK ja sitten Luxemburg yhdistivät voimansa. UK erilaisella tavalla. Mutta kansainvälinen yhteisö on reagoinut näin henkilökohtainen tuntemukseni on se, että Yhdysvalloilta tulee niin paljon sellaista esiin, joka on kansainvälisen järjestyksen va- vastaista, että jos käytetään Yhdysvaltain rajoituksia, niin se ei ole mikään hyvä liikkeelle paneva voima enää eurooppalaisille avunantajille, kun taas nyt heitä kiinnostaa paljon enemmän investoida perussuunnitteluun RMNCH, koska se on hyvä investointi. Ja niin on oikein tehdä ylipäänsä. I should have given the floor to European... Komissiolle pitäisi antaa puheenvuoro, jos he haluavat puheenvuoron. Taitaa olla Kevin McCarthy sieltä. DFK-pääosaston Health-osastolta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Good afternoon. Paljon kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Kiitoksia, että annoitte meille mahdollisuuden kommentoida. Me todellakin arvostamme niitä vuosittaisia ponnistuksia, joita DSV ja Euroopan parlamentin forum suorittaa näiden tietojen tarjoamiseksi ja seuraamiseksi ja vastuuvelvollisuuden takaamiseksi. Uskon, että me, mekin kyllä täytämme odotukset. Komissio on vakaasti sitoutunut siihen, että se on johtoroolissa, johto, johto, johtoasemassa naisten ja vastasyntyneiden lasten terveyden takaamiseksi ja perhesuunnitelun takaamiseksi ja myöskin naisten ja tyttöjen voimauttamisen takaamiseksi. Konsensus, poliittinen konsensus, agenda ja muut asiakirjat ovat sen takana. Me teemme esimerkiksi UNFP on kanssa yhteistyötä. 2018-2020 kausi on käynnissä. Odotamme merkittäviä rahoitusosia lisääntymis- äitiys vastasyntyneen lasten terveyden takaamiseksi. Meillä oli noin 12,5 miljoonaa lisärahoitusluvassa ja vielä suurempaa tukea on toivottavasti tarjolla parlamentilta toivon mukaan. Me haluamme tarkastella myös, kuinka voimme vahvistaa sitoumustamme inhimillisen kehityksen suhteen seuraavan äh, rahoituskehityksen puitteissa siitä tullaan keskustelemaan lähitulevaisuudessa. Olemme iloisia, voisimme kertoa, että 2017 suoritusluvut osoittavat samaa korkeaa tasoa lisääntymisäitiys vastasyntyneiden lasten terveyden osalta ja perhesuunteluosuus on noussut 69 miljoonaan verrattuna 34 miljoonaan 2016 vuodelta. Ja jos tarkastellaan lukuja, niin joskus on vaikeata olla lankeamatta siihen ansaan, että vertaillaan erilaisia asioita keskenään, vertailukelvottomia asioita keskenään. Organisaatio tässä edellä jo tämän osoitti esityksessä, mutta tietenkin täytyy katsoa asioita prioriteettien laajemmassa kontekstissa, ja, jossa ja kontekstissa, jossa virallinen kehitysapu määritellään täällä Euroopan parlamentissa ja myöskin jäsenvaltioiden tasolla. Kiitos teille molemmille, että tulitte tänne ja esittelitte tietojanne. Valiokunnan asia on seurata ja olla huolissaan asiasta. Kiitos kollegoille, että tulitte. we're going to move on to item 13. Siirrytään kohtaan 13. Odotetaan, että herra Amilaa tulee paikalle. Tulee tänne. Parempi, että näkee teidät tässä kuin että istuisitte siellä takana. I said, yeah. Okay, colleagues, we're gonna... Niin, hyvät kollegat, siirrytään kohtaan 13. Se koskee yhteistyötä Iranin kanssa kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä. Meillä on sitten myös seuraava kohta, jossa herra Amila on myös, joka koskee yhteistyötä laajemmin lähi ja asiamaiden kanssa. Mutta aloitamme Iranin kanssa erikseen. Ja miksi se on erikseen? On, että kesätauon aikana komissio sopi EUn erityistoimesta Iranille 18 miljoonaa euroa. Erityinen yhteistyötoimi 8 miljoonaa menee sitten kauppaan liittyvään tekniseen apuun, 8 miljoonaa ympäristöpalveluihin, vesihuolto, jätevesihuolto, maaperä ja 2 miljoonaa sitten terveysasioihin, HIV, tartunnan saaneiden hyväksi. Kaikki tapahtui kovin nopeasti. Jotkut kollegat saattavat muistaa, että viime vuonna maaliskuussa, kun meillä oli strateginen vuoropuhelukomissio ja se Mimitsän kanssa, niin hän puhui siitä, että oltiin miettimässä yhteistyötä ohjelma Iranin kanssa ja kollegat sitten esittivät epäilynsä siitä. Ei siitä, että yhteistyötä Iranin kanssa ylipäänsä on, kun, koska kun tiedämme strategiset asiat, poliittiset asiat liittyen Yhdysvaltoihin ja Iranin ja sopimukseen. Mutta riippumatta siitä, niin että, ta, mutta siis kysymys oli se, että onko yhte, kehitysyhteistyöbudjetti oikea rahoituslähde. Mutta siis kun 19. heinäkuuta sihteeristömme saa ilmoituksen siitä, että erityistoimme tuli jäsenvaltioiden käsittelyyn, jotta sitä sovittaisiin kovin nopeasti kesätauon aikana, niin en usko, että se on yhteistyöhengen mukaisesti, jota odotamme komissiolta. Se mitä emme oikein pysty harjoittamaan valvontavaltaamme. 19. heinäkuuta olin Yhdysvalloissa korkeantason poliittisella foorumilla – se oli, se oli vihreä viikko parlamentissa ja komissio varmaan hyvin tietää, että on kovin vaikea harjoittaa minkäänlaista valvontaa, kun parlamentti ei ole koolla. Ehkä herra Amila voi selittää ensinnäkin, että miksi aikataulu? Kun, tai minulle on kerrottu, kun jäsenvaltiot saivat tiedon, että erityistoimista ilmoitetaan niille 11. heinäkuuta 11 heille kerrottiin, että saisivat paperit, sai, saivat ne samana päivänä. Viikon varoaika oli siitä, että 19 saavat ja että on nopea käsittely. Koska minä muistan niin, että, että jos tulisi erityistoimissa, tulisi syksyllä. Eli olisi aikaa parlamentissa keskustella sisällöstä. Siitä voitaisiin keskustella. Se ensimmäinen kysymys, miksi tällainen aikataulu? Yhdysvallat teki päätöksen, se ei ollut yllätys. Miksi yhtäkkiä tämä piti tehdä kesätauolla? Toiseksi, miksi DCI, rahoitusväline, valittiin päärahoituslähteeksi aloitteessa? 8 miljoonaa kauppaa. 8 miljoonaa ilman saasteet, vesi, maaperä, 2 miljoonaa terveydelle. Tiedämme, että Iran on korkeamman keskitulotason maa. Tiedämme, että komissiolla on voimassa eriyttämispolitiikka. Tiedämme, että Iran ei ole aiemmin saanut kehitysyhteistyövaroja EUlta. Tiedämme, että komissiolla on muita varoja käytössään. Kumppanuusvälineitä olisi voitu käyttää. Eli todellakin on monia kysymyksiä. Ensinnäkin siitä, että miksi nämä varat loittiin, mitä on tapahtunut. Ehkäpä voitte selittää ja sitten annan puheenvuoron Cecil Kiengelle, joka on puheenjohtajana äh, valvontatyöryhmässämme äh, tällä alalla oli mukana asioissa. Mutta herra Amila saa ensin puheenvuoron ja annamme hänen selittää. Ja sitten Cecil, sinä saat puheenvuoron selittääksesi kollegoille ne vaikeudet, joita sinulla oli asian käsittelyssä. Kun olit itse asiassa Malissa, sait sen tiedon, kun olit Malissa vaalitarkkailussa. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että saimme tilaisuuden selittää ja vastata näihin kysymyksiin, jotka esititte komissiolle kirjallisessa muodossa. Tämä oli hyvin kattava kirje, jonka lähetitte. Ja taisittekin saada jo vastauksen komissaari Mimichalta. No, vastauksen lisäksi tässä nyt on toistettu hieman noita samoja selityksiä, jotka on annettu korkean tason strategisessa vuoropuhelussa, jotka pidettiin mtr kontekstissa, eli siis puolivälitarkastuksen aikana. Ja silloin jo tehtiin ehdotus, että perustettaisiin kahden välinen allonkointi Iranille. Minä haluaisin muistuttaa, että vahva poliittinen poliittista tahtoa ja tämmöinen foorumi on tällä yhteistyöllä Iranin kanssa. Se ei nyt tule ihan sattumalta tuosta vain yhdessä yössä. Tämä ei ole mikään komission sattuma-aloite. Tämä tulee tässä asiayhteydessä, että koko EU, kaikki toimielimet, kaikki toimijat, jäsenvaltiot ovat mukana. Ja tokokuun 17. päivä 28 jäsenvaltiota, hallitusten valtiopäämiehet vahvistivat uudelleen tukensa Iranin yhden ydinsopimukselle. Tämä oli suuri päätös, merkittävä hetki ja silloin hyväksyttiin toivotettu, että puolustettaisiin ei pelkästään eurooppalaisia taloudellisia toimijoita, vaan myös, että jatkettaisiin taloudellisia toimia sektoriaalista yhteistyötä Iranin kanssa, mukaan lukien tuki maan pk-yrityksille. Tämä itsessään on edistänyt tilannetta. Tarvitaan nyt konkreettista seurantatointa. No, yksi asia on puhua, toinen asia on tehdä, kuten tiedetään. Olosuhteethan ovat tämän hankalan tyyppiset ja tämä vaatii hyvin nopeaa työtä. Joten nopea hyväksyminen on vastannut tähän tilanteeseen, että EU on osoittanut osoittanut jatkuvan tukensa Iran sitoumuksille ja tämän ydinsopimuksen puitteissa. Ja tietysti poliittinen ilmapiiri kansallisesti on tehty muun muassa myös julkilausumia ja no nythän ihmiset on vedetty pois maasta ja tämä on johtanut siihen, että EU ainakin jäsenvaltiotasolla ja toimielimet, toimivat elimet ovat painostaneet rohkaisseet komissiota toimimaan nopeammin tässä tai näissä lupauksissa ja sitoumuksissa, jotka on nyt otettu. Tämä pitää nähdä tärkeänä ja ajankohtaisena viestinä, jota pitää lähettää Olemme äärimmäisen pahoillamme siitä, että nämä päädyttiin. tämän on valitettavaa, mutta no, suunnittaa anteeksi, että he me nyt olleet tämän taustalla. Kaikki tämä tietysti ei liity mitenkään sinne, että me eh, jättäisimme huomiota parlamentin tarkasteluoikeudet. Kunnioitamme täysin Euroopan parlamentin valtuuksia – tässä tapauksessa? No viittaatte esim. että jäsenvaltio saa tiedon viikkoa aikaisemmin itse asiassa. Asiakirjat lähetettiin jäsenvaltiolle ja parlamentille samaan aikaan. Epävirallista keskustelua on käyty tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa tietyssä komitea- komiteassa, jossa nämä asiakirjat mainittiin, joten ei se nyt ole niin, että me antaisimme tietoa jäsen, kaikille jäsenvaltioille etuaikaisesti, vaan kyse oli epävirallista tiedonvaihdosta. Um, we are... Eli me totta kai kunnioitamme parlamentin valvonta. Valtuuksia on hyvin tärkeä, millä me keskustelemme kanssanne siitä, mitä teemme ja voin vakuuttaa teille, että no, tämä esimerkki ja nämä muut, niin olemme totta kai sitoutuneet tietoa, tiedottamaan teitä työtä panosta sillä no, tässä Iran tilanteessa, no menemättä nyt yksityiskohtiin, se olisi ihan haastavaa myös. Eli erityistoimet on viimekin hyväksytty kiirtettyyn menettelyn kautta – 23. päivä elokuuta. Normaalissa oloissa me olisimme voineet kiertää parlamentin, tai siis tehdä tämän mun aikana kuin parlamentin kesätauon aikana, mutta tilanne oli kiireellinen, piti lähettää, piti lähettää tämä poliittinen viesti selkeästi, ja se johti siihen, että käytimme nopeutettua menettelyä. Olemme lähettäneet teille siis kuvauksen toimista kattavasti tiivistelmän koko asiasisällön. Toisin sanoen pieni virhe tässä kyllä tapahtui, sillä tämä juridinen teksti tuli hieman myöhemmin, joista pahoittelumme. No vastaus pilemyys asiasisällössä. Tämä toimenpide keskittyy yhteistyön osa-alueisiin, aloihin, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Tämä on Iranille tärkeää, mutta tietysti myös meille ja alueelle – ympäristön tilanne on äärimmäisen, äärimmäisen hankala. Esimerkiksi pahimmat kuivuudet on koettu 50 vuoteen. Ilmassaasteitakin on erittäin paljon ollut kaupungeissa. Pölymyrskyjäkin on ollut, mikä on tehnyt hallaa elinkeinoelämälle – ja lisännyt myös muuttoliikehdintää. Se tulee sitten huumeisiin ja huumeiden käyttöön. Tilanne on vaikein koko maailmassa. 90 prosenttia huumeista – kulkevat Iranin kautta sata maailmankauppaa. Hyvin suuri osuus iranilaisista on huolissaan, tai ovat sellaisia, että teihin tämä liittyy tietysti, tämä liittyy läheisesti hoiveen tarttumiseen, kuten mainitsittekin. Ehkäpä yksi vakavimmista asioista on tietysti taloudellinen haaste, joka heittää varjonsa Iranin ylle. Iranin valuutta on menettänyt puolet arvostaan viimeisen puolen vuoden aikana. Ihmiset ovat menettäneet säästönsä, elinikäiset säästönsä. Ja valtio on joutumassa taloudelliseen kriisiin, kun on nämä taloudelliset pakotteet, jotka hyvin pian astuvat voimaan. Kaikki, mikä sanoin, kaikki nämä asiat ovat asioita, jotka olivat parlamentin päätöslausemassa vuonna 2016 itse asiassa. Jos katsotaan tätä päätöslauselmaa, niin no, en nyt sitä lainaa. Se veisi liikaa aikaa. Mutta kaikki mitä ehdotamme, kaikki toimenpiteet, erityistoimenpiteet ovat sellaisia osa-alueita, jotka on tunnustettu tarpeellisiksi Euroopan parlamentissa myös ei näitä olla nyt keksitty tyhjästä näitä tarpeita. Ne on tunnustettu kyllä, mukaan lukien te. Lisäksi oltaisiin voitu puuttua huumeiden eh, muihinkin aspekteihin, mutta toteatte, että niin valtio edelleenkin. Siellä on voimassa kuolemanrangaistus ja emme halunneet olla sen kanssa tekemisissä tämän asian, vaikka kuoleman rangaistuslainsäädäntöä on hieman höllennetty. Ja tämäkin pitää tunnustaa. On siis tärkeä mainita myös, että no sen lisäksi, että on tämä toimenpide, niin tuemme myös maahanmuuttoa, evakkoväestöä, kuten teitä on kolme miljoonaa afgaania, jotka tällä hetkellä asuvat Iranissa, oleskelevat Iranissa ja valtavaa, valtavia tarpeita on sitten tällä väestöllä ja olemme tukeneet heitä jo pitkällä aikavälillä. Tuemme myös kansalaisjärjestöjä valtiossa. Yritämme saada heidät mukaan, kun kehitellään toimia. Sitten tätä tulee välinen käyttöön, no, PI-väline, kumppanuusväline, on väline, jota käytetään unionin intressin nimissä. Se on tämän välineen määritelmäkin. Sen takia sitä ei tule käyttää koko pakettiin, vaan vain osaan. Tämä on myös väline, jonka rahoituksen osuus on paljon pienempi. Siis resursseja on paljon vähemmän kuin muissa. Senpä vuoksi meidän pitää katsoa DCI ja koska monet, nämä, monet näistä toimenpiteistä ovat äh, rakenteellisia. Siinä katsotaan sitä, miten voidaan muuttaa toimintaympäristöä ja siis ympäristöä sitä veden jätteiden hallinnointiin. Kaspian meren saastuminenkin on myös tässä mukana. Irannaiset ovat tässä aktiivisia. Ja se on kaikkien intresseissä ja olemme sitä mieltä, että kriteerit, jotka on valittu, niin kun ajatellaan, tuki, siis niin ne ovat kyllä täyttyneet Iranin kohdalla meistä. Olemme tarjonneet paljon perusteluja tälle ja olemme valmiit tekemään toistakin. Kiitos. Yeah, I mean, I'm not sure I've had all my questions answered. En nyt varmaan tuli kaikkiin kysymyksiin vastaus. dc komitea 11. heinäkuuta piti kokouksen. Heille sitten kerrottiin näistä papereita olisi tulossa tulevina viikkoina. Meidän valiokunnallamme oli myös 11. heinäkuuta kokous. Ja kaikissa valiokuntakokouksissa meillä on esityslistassa kohta, että komissio saa aluksi puheenvuoron, että onko heillä lisättävää. Kerrottavaa parlamentin uusista aloitteista. Ei mitään komission sen Mimitsen kanssa olisin New Yorkissa ja Defcon virka miehen sillä nähtiin, kukaan ei sanonut mitään. Vasta kun tultiin takaisin, niin saatiin ilmoitus. Tarkistin nyt vielä. 6. elokuuta pakotteista pakotteiden poistamisesta päätettiin toukokuussa. Miksi sitten 11. heinäkuuta kiireellinen toimi? 11. heinäkuuta ette tietenkään sitä suunnitellut silloin, suunnitelleet silloin, vaan siis pit, olisi pitänyt olla joku tapa, kun tapasimme komission jäsen. Sanoimme, että meillä on vara, varaumia. Tämä ei näytä hyvässä uskossa tehdyltä, mutta Cecil Kienke saa puheenvuoron, jonka tätä asiaa piti käsitellä. Kuten sanoin, kun hän yritti olla maalissa äh, dele, delegaatiossa, hän tuota valvontatyryhmää äh, siellä on puheenjohtajana Cecil. Eh, merci Linda. Eh, je crois que... Kiitos Linda. Uskon, että monia kysymyksiä on jo esitetty ja käsitelty. Yritän käydä tämän läpi kronologisesti, mikä on tapahtunut. Yritän esittää muutama kysymyksen. No, on niitä muutakin. Yritän, siis Amilla on näitä osittain jo käynyt läpikin näitä vastauksia. Muistan, että 11.7. me sai kaksi asiakirjaa komissiolta, joten tiivi, tiivistelmä ja liite. No siinä puhuttiin toimenpiteistä Iranin osalta 18 miljoonaa euroa, jotka jaettaisiin kolmessa osassa nämä kolme osiota. No, selityksen saatiin siitä, sen Linnalta ja Amilalta 8 miljoonaa teknistä apua, kauppaa käyntiä varten ja sitten tukea pk-yrityksille myös. Ja sitä parannettaisiin arvoketjutointa. Toiseksi 8 miljoonaa lisää se torjutaan veden ja ilmansaasteita. Ja sitten toisaalta myös maaperän saastuminen on tässä mukana jätteiden käsittelystä. Lopuksi 2 miljoonaa euroa terveystoimenpiteisiin kuumiden käyttäjille ja äh, AIDS-sairaille komissio 19.7. lähetti tiedon tästä esotelölle ja sitten sai reaktiot heiltä kirjallisesti 31.7. mennessä. No parlamentti sai tiedot näistä toimenpiteistä, eri toimenpiteistä eh, heinäkuun turkoisilla viikolla, kun oli nämä kesälomat tulossa. No, tämä nähtiin eräänlaisena toimena, jossa parlamentilta eh, vietiin pois sen tarkasteluvaltuudet. No, selitän hieman, sillä oli mahdotonta, mitä minun tulee. No, ja eihän ollut edes täällä tuolla turkoisella viikolla, olin valtuuskuntamatkalla – ja oli mahdotonta saada työryhmä kokoontumaan kesäloman aikana. No, ryhmä, työryhmäni kanta ja koordinaattorin kanta oli, tai siis se piti hyväksyä kirjallisesti ennen kuin puheenjohtajamme lähetti sen Mimitsalle 37. Tämä ei ole ideaali tapa, jos ajatellaan demokraattista valvontaa ja avoimuutta, mutta tiettyjä hankaluuksia tämä kyllä aiheutti meille ja sen takia kuitenkin haluamme ilmaista oman kant- Deven kantamme tästä, joka lähtee tästä eteenpäin jäsenvaltiolle, joten DEVE-valiokunta ymmärtää kyllä poliittisen kontekstin ja diplomaattisen taloudellisen kontekstin. No tehän puhuittekin tästä ja erityisesti Sofian huippukokous 17.5. No sen aikana EUn johtajat keskustelivat asiasta ja Iranin ydinsopimuksesta. Ja silloin he päättivät että EU jatkaisi toimintaansa tässä osin niin kauan kuin Iran täyttää sitoumuksensa, jotka liittyvät sopimukseen. Tunnustamme myös, että varmaankin oli parempi, että saatiin jäsenvaltion reaktiot elokuun alussa, eli 6.8. kun nämä USAn Iran sanktiot ja silloinhan Washington näistä ilmoitti, mutta kuten kannassamme ilmoitettiin valiokunta valittelee sitä, ettei sitä, ettei se voinut täysimääräisesti näitä oikeuksiaan käyttää, eli demokraattista valvontaa, joten no puhun kronologisesti, niin tein tämän siksi, että voitaisiin spesifioida, että ehkäpä yhteistyö, hieman tiivimpi yhteistyö olisi parempaa. Tämä yritystoimenpiteen sehän olisi äh, kyllä kaivannut enemmän äh, parlamentin tukea, varmaankin enemmän, ja meidän pitäisi katsoa kysystä enemmänkin, ja ottaen huomioon, että parlamentin ilmasi kantansa aikaisemmin jo näistä asioista, niin no, no siis tämä tapahtui, kun käytössä aikaista vuoropuhelua puolivälin tarkastelun aikana maaliskuussa ja silloin puheenjohtaja lähetti kirjeen Mimitsalle ja silloin jo hän ilmaisi varaumat, kun ajatellaan kahden välistä toimintaa, eli annettaisiin Iranille useita miljoonia euroja. Mutta ja tapauksessa teemme yhteistyötä ja sanoimme, että pitäisi vahvistaa yhteistyötämme, joten tämä erityistoimenpide, no tässä nyt toimittiin, että ei saatu mitään asiakirjoja ajoissa 22.8. Linda sai kirjeen Mimitsalta ja hän sanoi, että kantamme oli kyllä lähetetty eteenpäin jäsenvaltioille ennen kuin seitsemättä ja hän sanoi myös, että jäsenvaltiot sillä välin olivat äh, antaneet hyväksynnän erityistoimille, jotka olivat Iraniin. Ja jos saadaan puolivälin tarkastelua 20. päivä 7. niin 50 miljoonaa euroa päätettiin myöntää Iranille. Joka tapauksessa korostimme tiettyjä varaumia maaliskuussa jo. Ja äskettäin viime viikolla erityisesti Iranille sai hyväksynnän komissiota tällä hetkellä. No, loppuun siis sanoisin, että on tiettyjä asioita korostin jo aikaisemmin puheessani, jota on käsitellyt jo herra Anilla Muutama kysymys on nyt sitten esitetty jo, mutta haluaisin kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että tässä ei annettu työryhmälle mahdollisuutta harjoittaa oikeuksiaan, tarkasteluoikeuksiaan. Ja parlamentti olisi voinut tehdä yhteistyötä kyllä tässä enemmänkin edustustoimenpiteiden osalta, mutta näin ei käynyt, koska kaikki olivat lomilla, mutta joka tapauksessa työstimme sitten näitä kysymyksiä kirjallisen menettelyn kautta. Kiitos. Thank you, Cecile, for giving us the details so colleagues understand. The... Kiitos näistä yksityiskohtaisista tiedosta. Nyt kollegat ymmärtävät aikajärjestyksen. Kolme puheenvuoroa Charles Görens ensin, Heidi Hautala sitten ja herra Schaffhauser. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Charles, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos erityisesti esittelijälle, että hän puhui kattavasti tästä aikataulusta, joka tässä operaatiossa oli kun ensimmäistä kertaa tästä koko Iran asiasta tuossa polvitarkastelun aikana. Ja silloin minä kysyin komissiolta, josko tässä oli noudatettu erotteluperiaatetta. Mielestäni kuulin sanottavan, no siis komission puheenjohtaja taisi sanoa, että tai valiokunnan puheenjohtaja, että tämä erotteluperiaate, siitä luovutaan pikkuhiljaa. No henkilökohtaisesti se ei minua häiritse, sillä jos EUn kehityspolitiikka. No, sen tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta eri maissa, erityisesti näissä keskituotason maissa, niin silloin tarvitaan tästä politiikkaa, joka ottaa etäisyyttä tähän periaatteeseen, joka tähän asti on sulkenut ne pois. No niin. Toiseksi ymmärrän myös, että EU haluaa tai sen tavoitteena on löytää myönteistä kaikupohjaa valtiossa, jossa on ongelmia. Ja ongelmia, koska Yhdysvallat on rikkomassa ja, tai rikkonut siitä tuohon maahan. No, ymmärrän tämän kaiken ja haluaisin myös, että saamme tiedot näistä valinnoista, poliittisista valinnoista, jotka voidaan tulkita eri tavoin ja jotka on hyväksytty – parlamentin suostumuksella pikemminkin kuin niin, että annetaan eurooppalaisen politiikan ulottuvuuden kadota. Tämä ei ole oikea tapa toimia, joten pitää olla tästä hyvin selvä sananen. Erityisesti ajatellaan jatkoa ja uusia poliittisia suuntaviivoja. Kaksi kysymystä, teknistä kysymystä. No, tässä nyt taitaa olla kyse lähestymistavasta, joka ei liity budjettitukeen, vaan tämä on, ohjelma, tämä on ohjelmapohjainen niinkö, ja tämän hanketyyppinen lähestymistapa. Ja sitten toinen kysymys. Maissa, kuten Iranissa, joiden kanssa me haluamme pitää korrektit suhteet yllä, jotta voidaan käydä vuoropuhelua, jotta voidaan estää tulevat potentiaaliset ongelmat. Vieläkin kauemmas joiden negatiivinen vaikutus olisi moninkertainen. No, komissio mielestä eikö olisi viisasta pohtia enemmän näitä kysymyksiä? Miten näitä maita kohdellaan? Kannustetaanko nykyhallitusta toimimaan tällä tapaa vai miten toimitaan? No. tässä taitaa olla näitä molempia, jos katsotaan mitä komissiodustajat ovat sanoneet, mutta saatetaan tulevaa rahoitusvälineen rakennetta, niin haluaisin, että tässä pitää puhua myös periaatetasolla, periaatteesta. Silloin tämän näkö, näkökulmat ovat selkeämpiä, joten siinä pitää se teknisiä kysymyksiä poliittista pohdintaa. Thank you, Charles. Um... Kiitos, Charles. Heidi Hautala sitten. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tietysti yhdyn kaikkeen siihen, mitä edellä on sanottu sen problematiikasta, että valvontaa ei ole voitu suorittaa. Ja suun, kuuntelen tässä suurella mielenkiinnolla sitä, että nyt meillä todellakin on tilanne, jossa tuemme korkean keski tulotason maata ja haluaisinkin tietää, onko tällä vaikutuksia muihin maailman alueisiin, koska minusta näyttää siltä, että meidän pitäisi vielä pidättäytyä tällaisista toimista kehitysyhteistyön nimissä, vaikka tietenkin tässä on hyvin poikkeukselliset vakavat olosuhteet, jotka ovat johtaneet kaiken tasoiseen vakavaan kriisin Iranissa. Olemme kuulleet kaikki niistä uutisissa. Mutta silti tämä voi olla tilanne, josta tulee epätoivottu, harmillinen ennakkotapaus EUn politiikan teossa. Ja sitten puhuitte myös huumekysymyksestä ja kuolemanrangaistuksesta, joka on tietenkin sellainen asia, jota EU ei voi missään nimessä hyväksyä. Mutta rohkenisin mainita, että maalla on hyvin vakavia ihmisoikeusongelmia mm, vankiloissa. Ja olen ymmärtänyt, että huumekysymys liittyy myös HIV-AIDSiin, joka on hyvin merkittävä ongelma vankiloissa monissa maissa. Olisiko mahdollista, että tämän operaation lopussa voitaisiin jotenkin puuttua tähän valtavan valtavaan alentavaan kohteluun, jopa kidutukseen, jota tapahtuu hyvin usein Iranissa. Ja huomauttaisin, että parlamentti on ilmaissut huolestumisensa Nasri Suturin ihmisoikeusasianajajan kohtalosta, joka on puolustanut naisia, jotka ovat kieltäytyneet noudattamasta pakkohunnutussääntöä. Eli jos halutaan lähteä kattavaan lähestymistapaan. Olisiko mahdollista puuttua myöskin näihin kysymyksiin? Kiitos sitten herra Schaffhauser. Kiitos puheenjohtaja. No, minä haluaisin puhua, tässä on erilaista kaksinaismorismia kuin Obaman hallinto asettaa sanktioita 9 miljardilla BNPlle, 7 miljardia, että se on tehnyt työtä Tomaan kanssa. Niin missä komissio silloin oli? Ja yhtäkkiä sitten, no koska kyse on Trumpin hallinnosta, joka on kuitenkin valtio, legitiimi valtionhallinto, demokraattisesti valittu, komissio, tällaisia kostotoimia että No, ettekö te nyt pelkää, että te olette ihan naurettavia? Palveleeko tämä Peugeottia, joka menettää 40 prosenttia vientiä jopa, Airbusia, Totalia, ja no, Venä- tähän liittyy myös Venäjä ja Kiina. Missä olitte, kun pyydettiin Euroopan eh, riippumattomuutta ja kun pyysimme tukea, Ranskan tukea muun muassa tällä alalla? Ette ole paikalla ja nyt heräätte sitten, kun Trump toimii. Trumpin hallinto. Tämä on vain jatkuvuutta. Toiseksi, missä olitte puolustamassa, tai missä olitte, kun olisitte puolustaa teknologia-alaa, josta olemme täysin riippuvaisia satelliittisvaltiota. No, nyt sanktioita mutta sitten kun ollaan riippuvaisia puolustusteknologiasta ja dollarista, niin no, te toimia vakavasti teette, niin selle ole. Joten tarvitaan kyllä tästä politiikkaa, tästä riippumattomuuspolitiikkaa, jota ei ole kyllä ikinä sovellettu ja sitten yhtäkkiä herätään, koska kyse on Trumpin hallinnosta. En ole samaa mieltä sen toiminnan kanssa, mutta tunnustan, ymmärrän, ymmärrän tämän päätöksen logiikan. Ja olin Iranissa afetta valtuuskuntamatkalla Ja kun sitten puhuin siitä, että pitäisi poistaa dollari kansallisen valuuttana, niin sitten kollega tästä naurunalaiseksi. No, tietysti pitää luopua dollaripolitiikasta, koska muuten sitten ei ole minkäänlaista itsenäisyyttä riippumattomuutta. Eli me nyt vakavia, ei nyt pidä huvitella 18 miljoonan kanssa, vaan pitää nyt lähteä tällaiseen toisenlaiseen logiikkaan. Ne pitää antaa tarvittavat keinot. Silloin Eurooppa otetaan vakavasti EU, mutta näin ei ole. Ja tämä, nyt tietynlainen konsensus on Trumpia vastaan, että tämä herra toimii tietyllä tapaa, mutta eihän se ole intressejä, koska valtiolla on intressejä, mutta Eurooppa ei pysty puolustamaan intressejään. Um, thank you. You can see this is a very passionate debate. Kiitos. Tästä näkee, että keskustelu on kiivasta ja täällä on virkamiehiä. He tekevät sen, mitä poliitikot ovat heille ohjeistaneet, oli kyse sitten komissiosta tai jäsenvaltioista. Ihan muistuttaakseni, että ehkäpä täytyy joidenkin muiden ihmisten kanssa puhua jostakin näistä tehdyistä päätöksistä hyvin eh, korkealla tasolla. Herra Amilat, nyt tuli monia kysymyksiä. Tärkein asia varmaan on se, että kuten näette puheenvuorosta tai kuulitte, niin joskus on kyse siitä, että uskottaisiin tähän parlamentin kanssa käytävään vuoropuheluun. Meillähän on vuoropuheluita, jotta voidaan keskustella. Joskus tuntuu vähän niin kuin, no ehkä se ei ole tahallaan, mutta että odotatte, kunnes tiedätte, että parlamentti ei pääse mukaan. Jos olisi hyvät perustelut, ehkäpä voitte sitten vakuuttaa ihmiset tässä salissa, koska jos ette pysty vakuuttamaan ihmisiä täällä, niin miten sitten julkisen tai muun yleisön? Eli todellakin nyt parlamentin valitut jäsenet täytyy vakuuttaa esittää perustelunne heille ja vakuuttaa heidät, että näin oli oikein tehdä. Selittää meille, miksi ette käytä kumppanuusrahastoa, miksi ette käytä Trade-varahastoa. ja sitä rahastoa, jolla perussopimuksen mukaan vähennetään köyhyyttä. DCI-rahasto on siihen käyttöön tarkoitettu. Köyden vähentäminen. On monia asioita, joihin voisi, voisi, budjetilla on monia vaatimuksia, ne kasvavat päivittäin, mutta pitäisi olla rahaa jäljellä siihen, että tarkoitukseen, johon rahasto on perustettu. Aiemmin olemme olleet joustavia, mutta ehkäpä nyt näihin nimenomaisiin kysymyksiin haluatte vastata. Tiedän, että jäätte myös seuraavan esitellisten käsittelyyn, kohdan käsittelyyn. Sekin on tärkeää, mutta näistä nyt. Sorry, thank you. Anteeksi, niin kiitoksia, että tunnustatte sen, että monet näistä asioista ovat minun toiminkuvani ulkopuolella. Palkkani ei ole niistä riippuvainen ja minulla ei ole mitään kunnianhimoa yrittää vakuuttaa kaikkia siitä, miten asiat ovat, vain pyrin vain selostamaan, mitä komissio on yrittänyt tehdä. Mm, luulen, että tämä keskustelu on käyty jo meidän välillämme. Minun mielestäni meillä on ollut aivan erinomainen keskustelusarja puolivälin arvioinnin yhteydessä, mutta puolivälin arviointi koski kaikkia järjestelmiämme alueittain. Ja sitten olette käyneet oikein hyvää ajatusten vaihtoa komissaari Minitsan kanssa tästä prosessista, joten en usko, että meidän pitäisi ajatella erityisesti tänä vuonna, joka oli todellakin vuosi, jos, jolloin oli todella tärkeää käydä keskusteluja ja ottaa niistä opiksi. Joten uskon, että tämä on syytä mainita tässä kohtaa. No mikä tässä nyt sitten puristaa? Se puristaa, että parlamentti näyttäisi olevan tai on itse asiassa sellaisen komission kä- käytöksen edessä, joka Lindan sanojen mukaan olisi jättämässä parlamentin syrjään, mutta näin ei ole, Linda. Me emme pelkää parlamentaarista valvontaa, koska substanssin osalta, kuten olen osoittanut, ja voisin käydä yksityiskohtiakin läpi tästä Euroopan parlamentin päätöslauselmasta, niin kaikki mitä olemme tehneet on täysin Euroopan parlamentin suositusten mukaista. Puhun siis tässä todella todellisesta substanssista, jolla on merkitystä. Eli en, keskustele siitä, en puhu tässä nyt siitä keskustelusta, joka käydään joka tapauksessa uuden rahoituskehityskeskustelun yhteydessä. On olemassa muitakin ajatuksia, mutta en viitannut niihin enkä siihen esityksessäni. Me olemme valmistautuneet tarkastelemaan vain tämänhetkistä tilannetta, koska DCI on olemassa vielä eikä ole mitään syytä, miksi minun pitäisi nyt projisoida ajatukseni eteenpäin ja vastata kysymyksiin, joita teillä on ehkä tulevaisuudesta. No sitten esitetyistä kysymyksistä. Eriyttäminen on olemassa. Se oli yksi periaatteista, jonka nojalta TCI-asetus laadittiin, mutta tämä erittämisperiaate piti sisällään myöskin poikkeusmahdollisuuden monissa eri tapauksissa ja niihin liittyy eri kriteereitä, jotka asetuksessa mainitaan, kriteereitä, joiden nojalla poikkeuksia voidaan myöntää ja tehdä. Minä haluaisin esimerkiksi siteerata nyt tilannetta, joka liittyy Irakiin. Irak on oletettavasti myös aika hyvän keskitulotason maa, jossa uudelleenrakentaminen ja sota ovat minun mielestäni täysin tehneet perustelluksi sen, että annamme merkittävän määrän DCI-rahoitusta sinne ja on monia muitakin esimerkkejä, jotka ovat saaneet komission säännöllisesti vaatimaan näitä poikkeuksia, oli kyse sitten Afrikasta tai muista alueista. No sitten, niin, en usko, että eriyttäminen sulkei, sulkisi pois a priori ketään mutta oikeudellinen järjestelmä, joka meillä nyt on, on sellainen, että on yleisperiaate ja sitten meillä on siihen poikkeuksia, joita tulkitaan tiukasti, niin kuin niitä pitäisikin tulkita. Ja komission pitää sitten perustella mm, parlamentille keskusteluissaan, jotta sillä olisi mahdollisuus käyttää tätä rahoitusta. En usko, että tässä on mitään politiikkaa muutettu ja minusta on aivan kohtuullista, että näin toimitaan. Mitä sitten sanoitte sitoutu, sitoumuksista ja sanktioista ja sitoutumisesta kriittisiin politiikan aloihin. Varmasti tästä keskustellaan seuraavassa sessiossa, koska meillä on tämä tilanne monissa maailman maissa. Kambodžasta Myanmariin, ja moniin muihin maailman alueisiin, Tajikistaniin ja muihin maihin, joissa toisinaan aivan selvästi on kyseessä tilanne, jossa ihmisoikeuksia ei kunnioiteta asianmukaisesti, eikä oikeusvaltiota panna täytäntöön ja epätasa-arvo vallitsee ja niin edespäin. Uskomme vahvasti ja olemme tästä samaa mieltä kanssanne uskoakseni, että me emme voi olla itsemme tyytyväisiä vain, eikä itse oikeudella toimia, vaan meidän täytyy ottaa mukaan ne henkilöt jotka, ja ne tahot, jotka apua tarvitsevat. Ja apua tarvitsevat henkilöt ovat näiden maiden kansalaisia. No sitten kun pitää valita, tehdäänkö yhteistyötä hallituksen tai opposition kanssa, taikka esimerkiksi tällaisten muutoschampionien, muutoksen tekijätahojen tai henkilöiden kanssa. Mehän pyrimme toimimaan näin kaikkialla, koska kehitystä ei ole, jos ei ole sitoutumista. Ainakaan, ainakin teknisellä tasolla. Silloin, jos tätä teknistä sitoutumista ei ole kyseisten ministerien taholta pyrimme eh, kestäviin muutoksiin, maan uudistamiseen syvällisellä tasolla ja tämä Tästä, tästähän puhuitte, kun sanoitte, että täytyy keskustella viranomaisten kanssa. Mutta tietenkin samanaikaisesti pyrimme keskustelemaan koko kansalaisyhteiskunnan kanssa ja pyrimme myöskin rohkaisemaan hallituksia käyttämään hyväkseen enemmän näitä välineitä, esimerkiksi budjettituki, jonka, tukea, jonka mainitsit, mikä nyt ei ole Iranin tapaus. Meillä on täydentäviä toimia, joita me rohkaisemme hallituksia käyttämään, jotta voitaisiin seurata julkisten palveluiden suorittamista aivan siellä tasolla Tämä on todellakin terveellistä ja hyödyllistä näille maille, jotta ne voisivat rakentaa myöskin julkista vastuuvelvollisuuttaan ja luotettavuuttaan ulkomaailman ja kansalaistensa silmissä. Uskon, että vastasin nyt tähän ylemmän keskitulotason maata koskevaan kysymykseen. Sitten HIV-ongelma vankiloissa. Kyllä, itsestään selvästi tässä tapauksessa, kuten myös HEV vankiloiden ulkopuolella on tilanne, jossa meidän täytyy olla yhteydessä viranomaisiin. Ja vuoropuheluun on paljon mahdollisuuksia Iranin kanssa. Minulla on todella pitkä lista sitoumuksia, sitoumuksista, jotka ovat jo tapahtuneet. Monet niistä, useimmat niistä ovat epämuodollisia, mutta monet niistä ovat tuottaneet yhteisymmärrysmuistioita ja poliittisia sitoumuksia ja komissio on alkanut jo kehittää Iranin hallinnon kanssa yhteistyötä esityy erityisesti ympäristöasioiden suhteen. Jos tarkastellaan HIV-aistilannetta vankiloissa, niin me joka tapauksessa tai missään tapauksessa emme tule syrjimään vankilassa olleita, mutta yritin vain sanoa, että me emme tarkastele turvallisuusaspektia ja emmekä to- huumeiden toimitus puolta, siis laittomien huumeiden toimituspuolta kyseisessä maassa tässä tapauksessa. No niin, en tiedä ymmärsinkö ihan oikein, minkä kysymyksen minulle esitti herra Schaffhauser, mutta haluaisin vain sanoa, että Euroopan komissio on tietenkin äärimmäisen huolestunut siitä, mitä tapahtuu suurten eurooppalaisten yritysten tilanteen suhteen. Koska olen entinen kauppa-alan virkamies ja vaikka nyt astun hieman pois tontiltani niin tässä, niin voin todeta, että tiedän jonkin verran tästä asiasta. Kaikkihan tietävät, että kaikkein tärkein kysymys on rahoitusympyrät, rahavirrat, rahoitukseen pääsy, rahavirrat Iranin ja ulkopuolisten maiden välillä ja sitten myöskin amerikkalaisten sanktioiden soveltaminen, nehän kohdistuvat yrityksiin, joilla oli todella hyviä, valtavia investointisuunnitelmia Iraniin, pitäen sisällään esimerkiksi Total-nimisen yrityksen, jonka varmasti tunnette, se joutui luopumaan projektistaan finanssisyistä. Ja koska näiden yritysten investoinnit ovat kohteena, ja ne eivät liity pelkästään Iraniin, vaan siksi nimenomaan, että ne ovat mukana Iranissa, niin niihin kohdennetaan pakotteita ja toimia myöskin kaikkialla muualla. Ja komissio on käyttänyt ja käyttää käytettävissä olevia työkalujaan ainakin selvittääkseen oikeudelliset aspektit, eli todetakseen, että näitä yrityksiä ei otettaisi toimien kohteeksi Euroopassa, mutta tämä ei riitä. Me puhumme tässä nyt suurista monikansallisista yrityksistä, joilla on intressejä kaikkialla maailmassa ja ovat siksi helpoja kohteita. Mutta sallin, että sanon, että Tämä on nyt hieman todellakin nyt tämänhetkisen toimenkuvani ulkopuolelta, mutta tämä on aihe, josta täytyy keskustella kauppa-alan ja investointialan kollegoitteni kanssa ja komission edustajien kanssa korkeimmalla tasolla. Kiitos näistä selityksistä kovasti. Komission kanssa puhumme vielä koko prosessista ja valvonnasta ja nämä asiat, jotka olemme ottaneet aiemminkin esille. Että prosessi saadaan, niin kuin oikein sanoitte. Uudesta ohjelmasta nyt neuvotellaan seuraavalle parlamenttikaudelle. Ihmiset haluavat lisää joustavuutta, niin valvonta on tietysti vaikeaa. Päätöksiä täytyy tehdä, pakkotilanteita. Mutta täytyy olla juristin varojen yhteydessä asianmukainen valvonta. Cecil, haluatteko, sanoa vielä jotain? Tämän verran tältä erää mutta pysytte täällä seuraavan esityslistan kohdan käsittelyyn, joka on myös asia, joka on vaikea, kuten itsekin sanoit se 14, siirrymme kohtaan 14, kehitysyhteistyö Aasiassa ja lähi liittyen ihmisoikeustilanteeseen muun muassa Myönmarilla, Filippiineillä ja Lauksessa – Laosissa. Väliarvioinnissa ohjelmoinnista maaliskuussa valiokunta esitti monia huolia ihmisoikeustilanteesta Filippiineillä, Kambodjassa ja jossain määrin Laosissa myös Filippiineillä. Yleisesti kyseenalaistettiin se, että kun otetaan huomioon tämä hälyttävä ihmisoikeustilanne, niin kysymyksenä oli se, että pitäisikö komission ottaa selkeä kanta toimia vastaan ja arvioida huolellisesti, että miten ja että harkitaan avun jatkamista, joita rahoitusvälineestä saadaan. Mimitsalla ei ollut silloin kovin paljon aikaa. Sanottiin, että asiaan palattaisiin. Tietysti uutisissa tällä viikolla on ollut uuden YK ihmisoikeuskomitean raportti kauhistuttavasta ihmisoikeusrikkomuksista rohinkoja kohtaan. Ja mietin, herra Amila, ehkä voitte arvioida kehitysyhteistyötä näiden maiden kanssa. Vai voitteko? Ja raportin vaikutus, mahdollinen vaikutus siihen, miten komissio tekee yhteistyötä näiden maiden kanssa. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ei muistunut ottaa muistiinpanojeni mukaan, mutta voin silti puhua sillä yleensä pahoittelut sana puheenjohtaja. Tunnen aiheen kyllä. Ja puhujat puhuvat päällekkäin. No, en nyt ole valmistellut mitään sen kummempaa. Kiitos. Niin. Yömarista kannattanee aloittaa, sillä ihmisoikeustilanne taitaa olla siellä huonoin mahdollinen tuolla tuossa maailman kolkassa. Ja tss, niin, tuo se oli. Ja mitä komissio tai tiedonhakumatkaisut, käytetään tuota oikeaa termiä, YK-termiä, niin he kävivät tänä niin puoli yhdeksältä kävimme loistavaa keskustelua, mikä on mielenkiintoista, koska kuuntelimme, mitä sanottavaa heillä on, mutta toista keskustelua käytiin kyllä, uskon. No siis se oli hieno nähdä, että He ymmärtävät pitkään aikavälin kehityksen dynamiikan. Ja tuon tiedonhakumatkan tiedot taatiin tuohon kontekstiin. Pitkää keskustelua käytiin armeijan roolista Myanmarissa. He ovat vakuuttuneet siitä, että Myanmarissa valtaa oli jaettu, vaan itse asiassa jopa sivihallitus Myanmarissa on täysin armeijan hallussa ja armeija tekee mitä se haluaa tehdä silloin kun se haluaa niin tehdä ja on hyvin hankala Aung San Suu Kyiin ja siviilö, siviilihallituksen si, valvoa, mitä tapahtuu. <clears throat> Löydökset. No, riittänee yksi sana. Nimittäin kansanmurha. Kansanmurha on pahin mahdollinen rikkomus, rikos, joka voidaan tunnustaa. Siitä on paljon näyttöä. Ainut heikkous on rakenteellisesti. No, memorissa itsessään on, että tiedonhakumatka, tiedonkeruun matka ei päässyt maahan senpä vuoksi on ollut haastatteluja 800 haastattelua, jotka on tiedonkeruumatka tehnyt, mutta loppujen lopuksi nämä kolme rikosta tunnustettiin, mutta siis pahin oli tuo kansanmurha kuusi, jos muistan oikein. Kuusi rikkomusta. Tai siis se ei vaan eh, johtaja mukaan armeijan päällikkö on vastuussa näistä rikoksista. tätä raporttia vielä luonnostellaan, se julkaistaan sitten kyllä, mutta saattaa vielä hieman kehittyä ja se esitellään siis neuvostolle, YK-neuvostolle lokakuussa. Tässä sitä sitten ollaan ja kävimme erittäin hyvää keskustelua No siitä, mitä Görens, äh, edustaja Görens sanoi aikaisemminkin, eli että pitäisikö olla yhteistyössä tämän hallituksen kanssa jatkossakin ja selitä, mitä teemme Myanmarissa erityisesti, jos ajatellaan koulutusta, maaseudun kehittämistä, ravitsemusta, mutta myös no ehkäpä hankalimmilla aloilla ja kysyn, mitä mieltä he ovat toimistamme siviilipoliisialalla, sillä me tuemme Myanmarin poliisia, käytän tekniikoita. No, lyhyesti sanottuna, se ei sitä sen, että ammutaan joukkoihin, vaan että hallinnoitaisiin niitä äh, sivistyneesti. Siis tämä on ikään kuin sivistynyttä poliisitointa tuetaan ja me hyvin tyytyväisiä tuloksiin, jotka on nähty Tietysti tässä on suuria riskejä, koska kaikenlaisia sattumuksia saattaa tulla mikkiä kyseenalaistaminen tukemme. Ja joskus se on kyseenalaistettukin. Ja he sanovat, että he ovat täysin tämän tyyppisen toiminnan puolesta ja tuen puolesta. Heidän neuvonsa oli, että meidän pitäisi katsoa armeijan roolia talouselämässä ja varmistaa, että jos pakotteita astetaan, niin otetaan liikealoihin, jotka liittyvät armeijaan, sillä ilmiselvästi Tatmanaut, Myanmarin armeija, on enemmän kuin armeija. Se on talouden jättiläinen, talouden jättiläinen. Se on yhteisö, joka puolustaa jäseniään. Ja heistä tähän toimia pitäisi kohdistaa, siihen toimia pitäisi kohdistaa. Eli Myönmarissa no en usko, että ehdimme mennä yksityiskohtiin, mutta tuemme myös rauhanprosessia etnisten ryhmien ja osien kanssa. Yritämme varmistaa, että suhteet normalisoituvat. Se tehdään joko yleisellä tasolla, eli tuetaan neuvotteluja ja rauhanprosessia poliittisella tasolla, mutta lisäksi yritämme tehdä tämä niin, että tarjoamme tukea myös näille eri vähemmistöalueille. Toimimme perustuvat sosiaalipalveluihin niin, että No, tämä periaate, joka on hyvin alkaluontoinen, muun muassa joka on syrjimättömyys ja yhtäläinen pääsy. On äärimmäisen tärkeää, että lapset rakassa tai muissa osissa raja-alueita maata pääsevät kouluihin. Olin muuten Myömarissa jokin aikaa sitten osakoulutusjärjestelmä valvoo myös armeija. On tämmöinen rajaministeri ikään kuin Myömarissa. ja katsomme yksityiskohtaisesti sitä, mitä, tai mistä koulutusjärjestelmässä on kyse tuossa maassa. Ja me voisimme että armeija valvoo yhtä yliopistoa useita korkeakoulutuslaitoksia mukaan lukien ammatillisen koulutuksen alalla ja myöskin sitten ensimmäisen asteen oppilaitoksia. Kysyin Aung San Suu Kyiltä, kun tapasin eteen eh, tästä asiasta, hänen vastauksensa oli, että no hän sanoi, että hän ei ymmärtänyt, miksi hänen maansa tarvitsi tällaista raja-asiaa ja ministeriä. Hän ei ole täysin tyytyväinen siihen, mitä tuon hallinnon armeijaosio ikään kuin tekee. Siinäpä siis toimimme Myanmarissa saman aikaan, olla yhteyksissä hallinto, hallitukseen, mutta saman aikaan tämä on hyvin vankka, tai se hyvin vankasti, jyrkästi otetaan sen kantaa YK kokouksissa, että esitetään huolemme arvioimme hyvin negatiiviseksi tuon ihmisoikeustilanteen Pyömarissa. Samalla yritämme antaa mahdollisuuden niille muutoksen mestareille tai siviiliministereille, jotka sellaista politiikkaa harjoittavat, jotka erityisesti koulutuksen alalla estävät sen, että sukupolvet toisa perään ikään kuin katoavat Myanmarissa Sä nyt normistetaan sen köyhän maan tällä hetkellä. Sehän oli yksi maan menest- vauraimmista sodan jälkeen alueella. Ja nyt se on hajonnut tällaiseen nykymuotoonsa. Lopuksi tietysti Kiina, kuten muukin kakkosasiassa, on läsnä. Ja sillä on suhteet kaikki kaikkiin maan instituutioihin mukaan lukien armeijaan. Ja se on myös äärimmäisen läsnä. Eli on paljon siis kiinalaisia ihmisiä asuu eri osissa maata. Tätä ei pitäisi unohtaa, koska tietysti jos paine lisääntyy kestämättömäksi, niin tietysti armeijan parissa – tai tietysti jos paine kasvaa, niin armeijan saattaisi toimia. Todennäköisesti lisääntyisi siinä kaikki myömarista. Nyt vastaan kysymyksiin. Okay, colleagues. So we've had... No niin, hyvät kollegat, olemme kuulleet. Myanmarista Charlilla olisi sitten siihen jotakin lisättävää. Oui, je voudrais aussi soulever... Niin, minäkin haluaisin puhua tällaista periaateasiasta. Ei nyt tässä kiusallinen, mutta tämä kysymys on tärkeää, jos sommitaan sopimuksia AKT-maan kanssa, niin ja sitten maasta ei noudata ihmisoikeuksia, jos on vallankaappaus esimerkiksi Nigerissä, no niin on käynytkin, niin silloin on tuo yhteistyösopimus hyllytetty ja hätäapua ja muita apua. No sitä on kyllä jatkettu, mutta silloin, mutta on päätetty esimerkiksi sopimusten voimassaolo. Tätä on jo jatkettu. Ja jos Myanmar olisi AKT-maa. Ei voitaisi tehdä sitä, mitä teette nyt. Artikla 45, 95 mukaisesti sillä, jos keskeytetään yhteistyö vallankaappaussyistä, eikä tehdä niin, jos syynä on kansanmurha, jonka YK on tunnustanut, eli toimivaltainen viranomainen, no silloinhan on ongelma. Uh, long story. Uh, um. Niin, pitkä juttu. <clears throat> niin. Artikla 96 muuten on, jonka myötä 96. Sillä on menettelytapa, josta on sovittu kotonun sopimuksessa ja sen vuoksi siihen menettelyyn voidaan lähteä, mutta se on menettely. jossa täytyy saada jäsenvaltioiden lausunnot. Ei sitä toimeenpaneva taho noin vaan teistä päätöstä. Mutta päätös on kovin vakava. Ei sen vuoksi, että sen asetetaan hallitushäpeään tai, tai että se liittyisi välittämään taloudelliseen etuun tai vallassa olevaan eliittiin, vaan koska se vahingoittaa ihmisiä. Afrikassa se on nähty moneen otteeseen. Näin tehdään ja sitten tietysti saattaa olla hyvät syyt tehdä niin, mutta päätöksen kumoaminen on kovin kovin monimutkaista. Koska kokemus on se, että kun palataan asiaan ja sanotaan, että nyt on aika palata asiaan, nyt on aika lopettaa tämä ja alkaa yhteistyö uudelleen, niin aina on tullut valtavia vaikeuksia. No toinen näkökohta on se, että kehitys on pitkän aikavälin toimintaa. Se ei voi olla stop and go toimintaa. Ajatus siitä, että kehitysyhteistyörahat mutta sitten, miten paljon sitä on. Ja se on tietysti suhteessa valtion budjettiin, että minkälaista – vipuaikaan saadaan. Mutta harvoin näin on, koska vahvin kehitysyhteistyöväline on tietysti kauppa ja laajemmin talous kuin vain kehitysyhteistyörahat. Joten kysymykset ovat kovin monimutkaisia. Myönmarin tapauksessa kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu, mutta jos EUn jäsenvaltiot ja toimielimet päättävät, että apu lopetetaan, niin niin käy. Ja komissio pysäyttää sen. Ei tarvita mitään artiklaa, se on poliittinen päätös, joka voidaan tehdä milloin vain. No nyt ihan viimeksi vielä puhuisin talouspakotteiden seurauksista Myanmariin vuosia sitten, kun sotilasjuntalle asetettiin pakotteita. Yksilökohtaiset pakotteet, varojen jäädytykset, matkustuskiellot. Amerikkalaiset muuten tekevät juuri näin. Ei mitään laaja-alaisia talouspakotteita Myanmarin, sillä kohdennetaan johonkin yksilöihin ja rajoitetaan heidän liikkumistaan, jäädytetään varoja Yhdysvalloissa. No nyt me Tarkastelemme paljon laajemmin pakotteita tällä hetkellä, joista yksi olisi Everything But Arms ähm, etuuskohtelon keskeyttäminen. Tiedätte, että se on mahdollisuus. Kambodjankin osalta näin tällä hetkellä on. Se olisi ensimmäinen tapaus koskaan, mutta sillä olisi suuri taloudellinen vaikutus maahan ja ihmisiin siellä. Ja sitä asti kun Myanmar on EBAta saanut, se on pystynyt kehittämään hyvin vahvaa tekstiiliteollisuutta, jossa on satoja tuhansia ihmisiä töissä, pääasiassa naisia. Jos tullivähennyksiä poistettaisiin, niin sitten ei Euroopan markkinoille enää päästäisi veroja kiintiövapaasti. Ja kaikki nämä ihmiset menettäisivät työpaikkaansa. Ja sama ilmiö todennäköisesti tulisi, kun oli talouspakotteiden aikana. Että tai rajan yli sitten menisivät Taimaahan orja työ omaiseen työhön kalatehtaisiin. Kolme miljoonaa dokumentoimatonta maahanmuuttajaa tai maassa ei niin ole mitään papereita. Useimmat myömmarista, myömmarilaisia. Ja täytyy olla tietoisia siitä, mitä tehdään, jos päätetään asettaa maille talouspakotteita. Ja kuka siitä hinnan maksaa? Mielestäni talouspakotteet eivät ole kovin hankalia. Datmada on korkeimmille upseereille. Köyhät ihmiset sen hinnan maksavat. Ja pitäisi todellakin miettiä tarkkaan ennen kuin niin tehdään. Pesti tämä oma mielipiteeni. Siis ihan hyvä. Siis päätöksiä ei ole tehty. En voi mahdoll- todennäköisyyksiä kommentoida. Charles halusi vielä. Ja ennen sitä niin Charles, Aiotteko käsitellä muita maita, kuten Kambodsaa tai Filippiinejä? Kambodsaa varmaan tulenkin. Charles, tästä vielä. Niin, me tiedämme, kuinka kotonun sopimus toimii. Siellä on artikla 96, joka koskee erityisiä rikkomuksia, niistä langetettavia sanktioita. Me olemme kovin tietoisia kaikista tästä. Uskon, että komission ja parlamentin edessä on yksi ongelma lisää. Kuinka selostaa teksti, joka on muodostanut perustan meidän toiminnallemme. Tämä on minulle hankalaa, jos haluamme lakkauttaa yhteistyösopimuksen tai keskeyttää, kuten teimme Nigerin kanssa vallankaappauksen yhteydessä. Miksi emme toimi samoin sellaisen maan kohdalla, jossa valtiovalta eli armeija on julistettu vastuulliseksi kansanmurhasta? Ihan oikein sanoitte, että humanitaarisen tuen pitää jatkua kotona ei sulista pois. Ihan oikein sanotte, että alueellisen poliittisella toimilla on, siinä on järkeä, mutta tekstiä pitäisi sitten mukauttaa. Tämä pätee tähän asiaan ja myös tähän erotteluperiaatteeseen. Sillä jos säännökset ovat vain koristeita, niin silloin niitä ei tarvita. Jos voidaan selittää yhtä politiikkaa ja jotain ihan päinvastaista, niin sitten ne ovat hyödyttömiä säännöksiä. The world of politics was free of contradictions and, and double talk and all these other things. <laughs> Yeah, we would be a... Niin, tätä kaksoistandardeja, kaikenlaista puhetta, mutta siis on monia asioita, joissa on erilaista politiikkaa. Niin. Kambodža ja Filippiinit ja tämä nyt sitten vielä. Sorry. Uh, uh niin, anteeksi, Kambodžasta. Niin, vaalit ovat sillä tapahtuneet. Kaikki keskitymme varmaankin niihin ja siihen, että niitä ei voitu pitää todellakaan demokraattisina mitenkään. Oppositio oli äh, heitetty vankilaan. Ja voin uskoakseni sanoa, että muutama päivä sitten, ainakin vähän aikaa sitten, heidät on vapautettu vankilasta ainakin johtaja, opposition johtaja, joka, jota on syytetty hyvin vakavista rikkomuksista, mutta siitä huolimatta vaalit on äh, käyty ja vaaleja käydään. Me olemme EU-ssa katsoneet, että nämä vaalit eivät enää anna niitä demokratiatakuita, joita vaadimme avunannollemme ja sen takia olemme avun pysäyttäneet. Eli jäsenvaltiot ja me olemme pysäyttäneet tukemme vaaliprosessille. Samanaikaisesti me Euroopan komissiossa olemme pysäyttäneet budjettituen maksut siihen asti, kunnes vaikutus, vaikutukset tästä, tämän poliittisen äm, tilanteen vaikutukset on arvioitu ja, ja miten ne vaikuttavat taas tukeemme kehitys neuvonantajien raportit on analysoitu neu- elokuussa pääasiassa suurlähettiläiden toimesta ja he ovat lähettäneet aivan viime aikoina meille näkökantansa näistä. Ja niiden pohjalta ilmaistiin, että yhteistyö kansan kanssa voitaisiin käynnistää uudelleen kansan hyväksi siitä, mihin jäätiin. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, joka koskee hajauttamista. Hajauttamisen suhteen hajauttamisen suhteen Euroopan instituutioissa tai Euroopan instituutioiden välillä – on vielä epäilyksiä siitä tai epäselvyyttä siitä, että onko hajauttamisella ollut vaikutusta poliittiseen tilanteeseen sillä edellytyksellä, että vaalit järjestetään ja paikallisviranomaiset, joihin nämä toimet, opposin vastaiset toimet ovat vaikuttaneet, ovat edelleen mukana. Eli jos nyt vedän nopeasti yhteen, totean, että emme todellakaan tarjoa enää tukea vaaliprosessille. Me voisimme käynnistää ja käynnistämme yhteistyön koulutuksen, kehitys, yhteistyön kalastusalan kanssa esimerkiksi, taikka julkisen rahoitushallinnan ja julkishallinnon kanssa, mutta emme kuitenkaan vielä hajauttamistoimien suhteen. No, sanotaanpa nyt asian näin. Meillä on hyvin vaikea suhde kyseisen maan kanssa poliittisella tasolla. Voisin sanoa, että Kambodjan hallinnon kanssa suhde on aivan erinomainen. Puhun tässä rahoitusministeristä, koulutusministeristä ja avainministereistä sosiaalisektorilla jotka ovat vastuussa maan uudistamisesta. Viime vuosien edistys koulutusalalla ja toivottavasti myös maaseudun kehittämisen alalla tulevaisuudessa ovat olleet aivan ilmiömäisiä. Ongelmia jotka Kambodjassa meitä, ongelmat, jotka Kambodjassa meitä eniten huolestuttavat, liittyvät Kiinan kasvavaan vaikutusvaltaan. Maanryöstö on kasvava ongelma. Osa maasta on myyty yksityisille toimijoille. Ja tämä on todellakin vakava asia ja kaikki tietävät, että ASEANin kontekstissa Kambodja on hyvin lähellä Kiinaa luultavasti yksi parhaista Kiinan vaikutusvallan levittäjistä, välittäjistä kyseisessä osassa maailmaa. Eli näin tilanne on Kambodjan kanssa tällä hetkellä. Mitä ihmisoikeuksiin sinänsä tulee, niin sanotaan asia hieman eri sanoin. Meidän huolenaiheemme Kambodjan suhteen liittyy demokratian käytänteisiin ja demokratiamalliin, jota yritetään rakentaa, eikä niinkään ihmisoikeudet sinällään verrattuna verrattuna nyt vaikkapa 10, 20, 30 muuhun maailman maahan, jonka voisin yhtäkkiä nyt tässä listata, joissa tilanne, todellinen ihmisoikeustilanne on paljon paljon pahempi. Kambodjassa tilanne ei ole niin huono kuin näissä maissa. Eli tämä on tilanne Kambodjan suhteen. Jos kysymyksiä on, olen valmis vastaamaan. Quick... varmaan on selvännyt sitten lyhyesti Filippiineistä vielä. Suuri päänsärky, ehkäpä oikein hyvä esimerkki maasta. Ihmisoikeus, jossa ihmisoikeustilanne on mahdollisesti paljon huonompi kuin Kambodjassa. Ajatellaan, että Melkein 44 000 ihmistä on menettänyt henkensä. Manelan ja muiden kaupunkien kaduilla tuomiolaitoksen ulkopuolisissa rankaisutoimissa. Tämä on tämä huumeiden vastainen sota, jota presidentti Duerte käy. Hän tekee myös suuren poikkeuksen Euroopan toimielimet hänet uhriuttavat suurena poikkeuksena. Hän ei ole ottanut kohteeksi pelkästään jäsenvaltiot, vaan myös toimielimet. Eli sen, mitä me teemme EU-budjetin kanssa maassa, uhkaamme pysäyttää yhteistyön. Ja nyt nämä värikkäämmät tapahtumat tuorten kanssa jäävätkö kertomatta liittyen suhteisiimme. Mutta liittyen nyt sitten näihin asioihin, ne ovat tärkeitä Filippiinien kannalta, mutta myös Euroopan kannalta ja muun maailman kannalta. Erityisesti Mindenauhun menevä apu, ponnistukset, joita maassa pitäisi tehdä, jotta voidaan varmistaa, että muslimiyhteisö – joudu sellaiseen tilanteeseen, jossa se liittyy kansainväliseen terrorismiin, jossa Gaddafi kovasti tuki ryhmiä, kuten Abu Sayyaf ja muut. Tilanne on nyt parempi, mutta Davaossa useissa paikoissa on nähty, että kipinä voi syttyä jälleen. Kovasti haluamme hallitusta tukea siinä osassa maata, Se todellakin on maa, joka jossain vaiheessa jää nyt sitten avun ulkopuolelle. Varmaan nyt viimeinen kerta, kun näin suuri rahoitusosuus on maalle. Väliarviossa juuri tätä osuutta on pienennetty. Koska siis me emme estäneet järjestelmiä, me toimimme vasta vaan Duerte jonkin aikaa, niin teki Virallisesti se on vieläkin eh, estettynä, mutta on positiivisia viestiä, joita tulee, että työ voi, työtä voitaisiin jatkaa. Kovin mielenkiintoista työtä Filippiineillä on myös sen suhteen, että miten saadaan yhtäläinen pääsy oikeuslaitokseen. Millä me jatkamme yhteistyötä terveysalalla. Myöskin huumeriippuvaisten auttaminen, kuntoutus, heille ja niin edelleen. Aihe on kovin arka, mutta tällaisia tarjouksia teemme. Okay, thank you. Selvä, kiitos. Oliko kysymyksiä Filippiineistä? Selvä, herra Schaffhauser. Oui, moi je voudrais juste parler. Niin, haluaisin puhua Filippiineistä vain ensinnäkin suhtaudun epäilevästi ihmisoikeusdiplomaatiaan diplomaatiota nähdään Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa. No, diplomaatia, sen takana on tietyt intressit. No, tietysti intressien pitää olla ihmisoikeuksien mukaisia, mutta suhtaudun epäilevästi ihmisoikeusdiplomaattia, joka on tietysti uuskolonialismia. Pitää tässä nyt tukeutua valtion suvereniteettiin, sen takia on samaa mieltä kanssa, niin uskon, että pitää tukea tuota liikennettä tai sitten kannetaan vasta tehdä vallankaappaus tai joka vakautetaan, mutta no, sillä muuten kannattaa tukea tuota liikennintää. Voisin sanoa, että tämä on valtion tunnen hyvin siellä kaksi kertaa vuodessa suunnilleen. Ja sinä ajoista lähtien on käynyt siellä juurikin, että tuo äh, demokraattinen siirtymä taisin aika, minulla on paljon ystäviä siellä. Eli tunnen tuon maan vähän ankarasti suhtaudutaan Duterteen presidenttiin. Tilanne, jona sen näen, tällä jos johtaa enemmän turvallisuutta. Maniassa voi kävellä ongelmitta, eikö niin? Helpommin kuin Pariisissa sanoisin ehkä jopa. Joten kehitystä on tapahtunut. Koulutus, terveydenhuolto, opiskelijat äh, saavat ilmaista koulutusta, joten edistystä on kaikilla Ja pitää myös sanoa, että jos siellä on radikaaleja ratkaisuja teillä, niin no, niistä voidaan puhua. Meksiko, Kolumbia, ovatko ne parempia? Joten en nyt... No, tarvittuja vivahteita näihin kannanottoihin, kun vertaan. Pitää verta, verrata Meksikoon ja Kolumbiaan. Le Philippines est un pays gangre... Filippiinit on tämmöinen kuin kuoliomaa ollut tällainen mätäpaise, sanotaanko se maineessa. Joten jos otetaan rangaistus, niin no, oli miten oli. rangaistus on niille, jotka tuota huumetta käyttävät ja jotka kuolevat yliannostukseen, joten haluan sanoa, että pitää myös katsoa positiiviset aspektit, jos katsotaan niin, tässä on äh, noin 90 prosenttia väestön, äh, väestön tukia, jos katsotaan Galluppeja tuolle toiminnalle. No meillä on 30 prosenttia on tuo luku, joten ero on 50 yksikköä, niin no, tässä nyt, no, tulokset on saatu aika kyllä turvallisuuden alalla. Siitähän tämä johtuu. Kiitos. Thank you. Charles, you want to say something? Kiitos. Haluatko Charles sanoa jotain tästä? Lyhyesti. En nyt ole täysin samaa mieltä edustaja Schaffen, Schaffhauserin kanssa. Minä kannatan kyllä edelleenkin ihmisoikeusdiplomaattiaa ja salaista diplomaattiaa. Ei tiedä montako ihmistä on pelastettu, ei tiedä paljonko, mitä tilanteita olisi voinut välttää, koska ne eivät pääse uutisiin. Esimerkki minulta nyt sitten Kiina, kieltää kaikenlaisen kritiikin julkisesti, sen esittämisen ainakin tietäkseni, on vuoropuhelua komission, EUn ja Kiinan välillä ihmisoikeuksista. Ja meille sanotaan, että vuoropuhelun tulos on se, että Kiina on hyväksynyt toisenlaisen oikeudenkäyttöalueen tai, tai siellä tiettyjä muutoksia on tiettyjä kiinalaisia ihmisiä, jotka oltiin tuomittu kuolemaan ensimmäisessä asteessa. Ja sitten kuitenkin EUn ponnistelujen ansiosta sehän saikaan sen, että Kiinan viranomaiset äh, perustivat toisen oikeusasteen maahan. Näin ollen oli sellaisia, jotka oli tuttu kuolemaan ensimmäisessä asteessa, niin sitten valituksen kautta se oli kumottu, joten mikä on ihmishengen arvo minusta? Kyllä tämä nyt äh, diplomatian on sen arvoista. Ja välikommentti ilman mikrofonia. Kyllä, kyllä. Niin. Tämä on pitkää, hankalaa, vaivalloista, mutta kuitenkin tarpeen. Thanks, Norbert. I'm going to pass the floor just to say... Niin, halusin vain sanoa ennen kuin annan puheenvuoron. Rautaisripun aikana oli myöskin neuvostoliitossa turvallista, täytyy sanoa. Um, <clears throat> I, I just want, I just want to... Halusin ottaa esille vain kysymyksen yhdestä välineestä, jota käytämme täällä parlamentissa, eli nämä kiireelliset menettelyt täysistunnoissa. Meillä oli kiireellisiä menettelyjä koskien esimerkiksi Myanmaria, Filippinejä ja muita. Mikä on sinun kokemuksesi näiden kiir- kiireellisten menettelyjen tuloksista? Näkyvätkö ne näissä maissa? Onko hyödyksi jotenkin eh, suorittaa näitä menettelyjä? Mitä sanoisit näistä? We had some political comments there, but you can choose. Tässä oli poliittisia kommentteja, mutta voitte valita mihin vastaatte. Tässä on kysymys siitä, että minkälaatuista ihmisoikeusdiplomatiaa halutaan harjoittaa. Toinen on tämä salainen diplomatia, josta puhuitte. Ensimmäinen niin oli Vietnamissa. Minut lähetettiin sinne 96 ja oli kovin pitkä lista poliittisia vankeja. Puhuimme hallitukselle ja saimme aikaan tuloksia. Emme pelkästään itse ranskalaisten, belgialaisten kaikkien kanssa, jotka paikalla silloin olivat maassa. Tämä on kovin hyödyllistä ja tehokasta. Toinen on sitten tämä julkinen osuus. Se, mitä Euroopan parlamentti ja muut ministerineuvosto sanovat ihmisoikeustilanteesta jossain maassa. Ja tästä tulee poliittisesti hyvin arkaluontoista. Ja tähän Duterte muuten pyrkii, hän uhriutuu YKssa ja muualla, loukkaantuu. Tietysti YK on päätöslauselma, äh, anteeksi, Euroopan parlamentin päätöslauselmat, EUn kannat, YK on yhteydessä ihmisoikeuskontekstissa äh, erityisesti ovat, ja niitä maissa, kumppanimaissa äh, tarkastellaan, joita meillä on. Niillä on vaikutusta. Mm, niillä voidaan painostaa, mutta niitä täytyy hoitaa myös paikallisesti jatkotoimia. Se on lähettiläidemme tehtävä maissa tehdä se. Mutta ei pitäisi aliarvioida näiden päätösauselmien poliittista vaikutusta. Joten olen todellakin sitä mieltä, että Filippiineillä – jos voin tämän teille kertoa, niin meillä on suuret talousintressit. Kovin vaikuttuneena ovan tavannut paikallisia lähettiläitä Manilassa, EU-lähettilään, miten halu- kovasti he haluaisivat normalisoida suhteet Filippiineihin. Se ainakin kannattaa pitää mielessä, koska kun siellä on niin paljon suuria investointeja maassa – eurooppalaisia investointeja. Ja koska vähitellen ne voivat korvautua kiinalaisilla investoinneilla. Se on ongelma meille kaikille. Okay, I think... Selvä. Nyt olette ollut piinapenkissä tunti 40 minuuttia. Nyt varmaan olette osuutenne tehnyt. Tärkeitä asioita. Olen iloinen, että meillä oli nyt aikaa sitten tarkastella näitä kahdenvälisen yhteistyön asioita Kaakkois-Aasian asianmaiden kanssa. Ihmisiltä tulee kirjeitä, joissa kysytään näistä asioista, kuten Charles Görens sanoi. Ihmiset miettivät näitä asioita, kysyvät. Annoit joitakin hyviä vastauksia. Nyt varmasti keskustelu myös jatkuu ja kiitos Kiitos, että olette paikalla näiden kahden kohdan käsittelyssä. Odotamme myös sitä, että olette tulevaisuudessa paikalla. Thank you. Niin tietenkin haluaisin kiittää Lähi-Itä-tiimiä, joka oli kyllä kovin vahva ja laaja tuessaan, mutta ei pystynyt olemaan paikalla keskustelemassa tästä aiheesta tänään. Heidänkin kanssa voidaan myöhemmin palata asiaa. Kiitos. Okay, we go on now to... No niin, sitten sitten siirrytään viimeiseen iltapäivän kohtaan ennen koordinaattorin kokousta 15 vto eteenpäin. Kansainvälisen kaupan valiokunta laati omalaisen mietinnön VTOn tulevaisuudesta. Kuten monet teistä tiedätte, niin VTO on maailmanlaajuinen kansainvälisen kaupan järjestö, valvoo sääntöjä ei pelkkä vapaakauppajärjestö, vaan sääntöihin perustuva järjestö. Se on kehittynyt vuosien ajan ja siihen kohdistuu nyt painetta monilta suunnilta. Poliittisia hyökkäyksiä, perinteisesti tuntunut vasemmalta, jos näin haluaa sanoa, mutta äskettäin sitten Yhdysvalloista, Trumpin hallinnosta, kuten monia muitakin monikeskisiä järjestöjä kohtaan, on tullut kritiikkiä Trumpilta. Tietysti, jos VTO-asema heikkenee, niin se vaikuttaa erityisesti siihen, miten kehitysmaat pääsevät kansainvälisen kaupan osaksi. Laadimme lausunnon ja meillä on valmistelijana Lola Sanchez. Ole hyvä. Linda. Paljon kiitoksia Linda. No aivan ensimmäiseksi haluaisin korostaa, kuinka tärkeää, tärkeää on, että valiokuntamme laatii lausunnon näin tärkeästä aiheesta, eli VTOn tulevaisuudesta, koska kaikki tiedämme tässä valiokunnassa ainakin, että kaupankäynnillä on hyvin läheinen suhde kehitykseen ja kauppapolitiikat olivat ne minkälaisia tahansa, vaikuttavat kehitykseen maailmassa. Tämän lausun esittelijänä katson, että on keskeisen tärkeää, että sekä tässä valikunnassa että erityisesti Intassa otetaan tämä prosessi vakavasti. Suur, ponnistelkaamme virtaviivaisesti Euroopan unionissa täällä erityisesti kehityspolitiikan johdonmukaisuuden suuntaviivojen mukaisesti. Täytyy muistaa, että kaupan vapauttaminen ei itsessään ole positiivista köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen kannalta. Pikemminkin se on päinvastoin, ellei sitä säännellä asianmukaisesti. Ellei sitä säännellä, niin silloin sillä voi olla hyvin negatiivisia vaikutuksia erityisesti kestävään kehitykseen ja naisten elämään. Tässä kontekstissa on potentiaali moni, monenvälisenä neuvottelufoorumina on siinä, että se voi asettaa sääntöjä maailmanlaajuiselle kaupalle ja sen takia Euroopan unionin täytyisi edistää VTOn demok- demokratisoitumista niin, että sitä tulisi legitiimimpi tai legitiimi foorum kaikkien äänten kuulemiselle. Ja sen takia kauppa-agenda pitäisi perustua reiluun kauppaan ja sen pitäisi hyödyttää kaikkia, joka takaisi sosiaaliset oikeudet oikeudet, ihmisoikeudet ja ympäristön oikeudet. Ja jos otettaisiin huomioon myös erityistarpeet, joita kehittyvillä mailla on erityisesti alhaisen tulotason kehitysmaiden osalta. VTOn pitää tunnustaa selkeästi kaupan rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja myöskin ilmastonmuutoksen äh, vastaisessa taistelussa. Ja tässä sen pitäisi ottaa Pariisin sopimus minimi puitteistokseen. On hyvin tärkeää, että kahdenväliset ja myös monenväliset kauppasopimukset antavat mahdollisuuden kansainvälisen kaupan fragmentoitumiseen. Tämä on vaarallinen kehityssuunta ja Täytyy varmistaa, että maailmanlaajuinen kauppa on asianmukaisesti säänneltyä. Sen takia EUn ja jäsenvaltioiden pitää vahvistaa ponnistuksiaan, jotta maailmanlaajuinen kauppa demokratisoituisi. Meidän täytyy vaatia VTOn jäseniltä, että ne takaavat demokraattisen legitimaation ja myöskin erityisesti avoimuuden ja parlamentaarisen ulottuvuuden tässä organisaatiossa. Ja nämä ovat niitä vaatimuksia, jotka lausunnossa me esitämme kanssamme. ja toivottavasti se sitten kaup- kansainvälisen kaupan valiokunnassa otetaan asianmukaisesti huomioon. Kiitos. Kiitos. Tämä oli ytimekästä. Wilbich Noiser ja sitten Schaffhauser. Paula, ole hyvä. Niin, halusin kiittää lausunnosta. VTOn uudistus on suuressa osassa myös tulevaisuudessa kehitysyhteistyöpolitiikassa. Mehän tiedämme, että sieltä jälkeen keskustelua on käyty ja sieltässähän meillä oli parlamentaarinen valtuuskunta ja sitten Amerikassahan jäi nolla tulokseen. Ja myös parlamentaarisen konferenssin perustaminen oli tärkeä askel. Jerva Pripatsin kanssa siellä istuimme aika, aikoinaan yhdessä ja Mannerkin oli suuressa osassa siellä ja tämä on hyvin kehittynyt eteenpäin. Juuri kehitysmaiden osalta on kovin tärkeää, että parlamentin jäsenet saadaan mukaan keskusteluun kaupasta. Että jäseniä myös valistetaan ja koulutetaan, koska näissä maissa tietysti oppositiolla täytyy olla merkittävä osa. Hallitukset ovat usein sitoutuneet hyvin vaikeisiin sopimuksiin ja opposition tehtävä ja journalistien tehtävä on tässä näyttää, että mitä kuluttajat menettävät, jos näihin sopimuksiin ei osallistuta. Ja nyt Dohan toimintasuunnitelmassa, jossa on kolme kohtaa kaupan helpottamisesta, trade facilitation, sitä pitäisi EU-taholtakin tukea tulevaisuudessa enemmän sekä henkilökunnan että rahoituksen osalta juuri kehitysmaissa, kun korruptio on rajat ylittävänä erityisen pahaa ja jos se menee sitten arvoketjussa ylhäältä alas, niin sitäkin pahempi. Ja että näin muodoin johtaa suuriin ongelmiin. Ja uskon, että kauppakiista kysymykset kaupan helpottamisen osalta voivat olla myöskin tärkeässä osassa. Ja komissiolta onkin odotettava, että tämä Aid for Trade-kysymys, joka oli Dohan toimintasuunnitelman keskeinen pilari, niin että Aid for Trade-ohjelmaa kehitetään. Tässä täytyy pystyä tekemään ehdotuksia, aloitteita ja niiden keskiössä täytyy olla kestävä kehitys ja sen tavoitteet. Ja kestävän kehityksen tavoitteet, erityisesti kaksi, elintarviketurvallisuus, saniteettilaitokset, vesi, uusiutuva energia, ne ovat keskeiset haasteet köyhimmistä köyhimmille. Ne, ne tarvitsevat selviytymiseen joka tapauksessa niitä, joten painopisteet täytyy näilläkin aloilla asettaa. Ja sitten tietysti maatalous, kolmas pilari, se on meille kovin merkittävä, koska tietysti ravitsemuksessa täytyy olla mahdollista, että ihmiset saavat edullisesti korkealaatuisia elintarvikkeita edulliseen hintaan. Näin äskettäin karikatyyrin kyläkuvan, joka oli hyvin kuvaava, kun siellä oli afrikkalainen maanviljelijä. Siellä oli tomaatti, joka maksoi euron ja siinä vieressä oli sitten eurooppalainen 50 tomaattia myöskin eurolla se näyttää vähän, että miten kuluttajat tämän tilanteen näkevät. Että miten nämä suhteet saadaan sellaiseen suuntaan. Nämä mm, suhteet saadaan sellaisen suuntaan, että tämä monikeskisyys on yhä houkuttelevampaa. Buenos Airesissahan nähdään, että jotkut uudistuksen osatekijät ovat kipeästi tarpeen ja sitä tuemme kaikki Euroopan parlamentista jäsenvuoksi. Haluaisin nyt erityisesti kiittää valmistelijaa siitä, että kun ajatellaan kehityspolitiikkaa, niin hän ottaa sen keskiöön. Ja tässä mielessä lausuntomme vie tätä mietintöä oikeaan suuntaan mielestäni. Kiitos. Okay, I've got, um... Selvä. Norbert Noisen seuraavaksi. Uh, thank you very much. Uh, I would like to... Kiitos paljon. Haluaisin sanoa muutaman sanan lausunnosta kollegani Fansulikan puolesta. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle tänään. Lausunto aivan oikein korostaa sitä, kuinka tärkeässä asemassa VTO on neuvot, tarjota, tarjottaessaan tehokkaan neuvottelufoorumin avaimille, avoimille keskusteluille maailmankaupaa koskevissa kysymyksissä reilun kaupan osuus sosiaalisen hyvinvoinnin ja talouden edistämisessä on tärkeää. Meidän täytyy mm, etsiä sellaista ratkaisua, joka toimii kaikkien hyväksi. Kaksi, kolme, kolmasosa VTOn jäsenistä ovat maita, joiden ansiosta siirtymävaiheen taloudet ja vähiten kehittyvät maat pääsevät mukaan avoimeen kauppaan ja kehi- kehittymään. Ja tässä mielessä on tärkeää, että VTOn jäsenet, jotka ovat jäsenmaita, päättävät omasta tahdistaan ja kaupan ö, vapauttamisen vaiheista. Niiltä ei pidä vaatia enemmän kuin mitä ne pystyvät hallinnoimaan kehitystasollaan. Meidän pitäisi lausunnossa myös vaatia kaupan helpottamissopimuksen solmimista, joka on innovatiivinen lähestymistapa kehitysmaille ja vähiten kehittyneille maille ja jossa tarjotaan räätälöityjä toimenpiteitä sopimuksen täytäntöön panemiseksi. VTO voi vaikuttaa merkittävästi siihen, että kestävän kehityksen tavoitteita saadaan aikaiseksi esimerkiksi köyhyyden vähentämisessä terveysalalla, koulutusalalla ja ympäristöalalla tukemalla kaupan uudistuksia, jotka ovat kehitysmyönteisiä. Lisäksi VTO on monitahoinen puitteisto, kehys voi olla tärkeässä roolissa tarjotessaan jo riittävää joustavuutta Pariisin sopimusten sitoumusten täyttämisessä. Ja lopuksi, jotta voitaisiin lisätä VTOn läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja vahvistaa järjestön ja maailmanlaajuisen kaupan demokraattista legitimiteettiä, meidän täytyy jatkaa vahvaa ja tehokasta VTOn parlamentaarista ulottuvuutta. VTOn täytyy jatkossakin sitoutua VTO-järjestelmän uudistamiseen, jotta se saataisiin tehokkaammaksi ja avoimemmaksi. Ja Lolan ansiosta vielä lopuksi toteaisin, että meillä on nyt lausunto käsiteltävänämme täällä valiokunnassa. Kiitos Schaffhauser. President. Kiitos puheenjohtaja. Samaa mieltä olen lausunnosta pääosin kuitenkin haluaisin, että pohditaan sitä, että pitäisikö antaa tästä ruusuja komissiolle tässä Yhdysvaltain presidentti, no hänen maineensa on sellainen, että hän ei ole mikään, sanoi, että hän kuuntelee kunnolla, mikä näin myönteistä. Eli se instanssi, joka voi puhua EUn nimissä, eli eu ollut nimissä komission puheenjohtaja onnistuu kuitenkin lähettämään osan viestistä eteenpäin Yhdysvallan presidentille. Mikään ei ole varmaa. Mikään ei ole vielä lukkoon lyöty, mutta kuitenkin tässä ollaan istytty toiseksi. Sanon tämän siksi, että elämme äärimmäisen huolestuttavia aikoja, kovia aikoja. Aikaisemmassa puheenvuorossa puhuttiin VTO tästä tuomioistuimesta tai riitojenratkaisumisesta. Siinä on seitsemän tuomaria ja nyt on enää neljä. Kolmea ei ole nimitetty tai nimitystä uudistettu. Jos Yhdysvallat vastustaa tätä, tuo neljäs tuomari nimitetään, jos niin sitten kävisi, niin sitten tuo instanssi ei enää voisi toimia. Se olisi yksi tärkeimmistä järjestöistä, joka ei voi kuitenkaan toimia konkreettisesti. Tämä on ilmeisen vakavaa. Ja voimme vain kannustaa komissiota toimimaan. Voidaan valitella sitä, että on kahdenvälisiä sopimuksia, mutta ei. Kriittinen massa on saavutettu, jolla sabotoidaan kaikki järjestöistä, joka on saatu monessa kaupassa Olin Dohaan konferenssissa. Siellä saatiin joitain tuloksia tekijänoikeusasioista, erityisesti jos ajatellaan rinnakkaislääkkeiden lähettämistä kehitysmaihin, mutta muilta osin siellä oltiin ihan täysin jumissa. Sitten pitää vain solmia kahdellisia sopimuksia, jos tuo VTOn tuomioistuin ei enää pystyisi kansallista oikeutta soveltamaan tai sitä tekemään päätöksiä, niin sitten pitäisi pohtia vaihtoehtoja, mikä on sitten näiden VTOn puitteissa neuvoteltujen kauppasopimusten kohtalo, koska tässä nyt on tullut nousevien talouksien valituksia tästäkin kanteita. Tilanne on siis äärimmäisen monimutkainen ja ainut toivomme on Eurooppa, EU, joka, jolloin tämä kriittinen massa toimii, jotta voidaan pelastaa tilanne. Merci, Monsieur Schaffhauser. Kiitos, herra Schaffhauser. President, voudrais... Kiitos, puheenjohtaja. Muut kolme kommenttia ensinnäkin. VTO ei ole kansainvälinen instituutio, jos ajatellaan äh, esimerkiksi YK-laisia toimijoita. Se on sen siis lobbaaja. Vuosikansista kauppaa se sai tukea Yhdysvalloilta, koska se hyödysi Yhdysvaltoja sodan jälkeen – sen dominoin, taloudellisen dominoinnin politiikassa. Ja tämä järjestö, no kun se ei enää palvellut tuota, ja no, kun Trump huomasi, että Kiina oli sitten niin maailman suurin talousmahti ja että Yhdysvaltain talouden alijäämä ei voisi enää jatkoa vietiä, koska olisi teollista, teollisia ongelmia, niin Yhdysvallat päätti silloin päättää VTOn päivät hyväksyn tuon päätöksen, sillä olen toivonut sitä jo pitkään. Également que contrairement, euh, Ja toisin kuin muut YK-järjestöt, kuten ILO, niin VT ei ole sellainen. Sillä on ollut kansainvälisen järjestön status, on ensimmäinen kommentti toiseksi. Sisämarkkinat euro vahvistaa ponnisteluja ja heikentää heikkoja. Katsokaapa näitä eroavaisuuksia euron äh, käyttöönoton jälkeen Saksan ja eri maiden välillä. Tuo, katsokaa tuota kuilua, euromaat ja muut. Kaikki muut maat ovat köyhtyneet, kaikki päinvastoin kuin maat, jotka eivät ole euroalueella, jotka pystyvät devalvo- pystyvät devalvoimaan ja jotka köyhtyvät vähemmän Unkarin puoleen niin edelleen. Idän maat, Itä-Euroopan maat. Ja nyt on aivan selvää, että markkinat puoltavat, markkinat edistävät vahvempien asemaa ja heikentävät heikkoja. Pitää löytää uudelleen tämän kolmas osioni niin Havannan peruskirja. Siellä on päätetty, että ylijäämät ja alijäämät eivät ole hyväksi kestävälle kaupalla. Tarvitaan reilua kauppaa. Kauppa ei saa köyhdyttää ja tuhota maita mukaan lukien suvereniteettiin ja sitten poistaa merkantilistista mallista, mutta tuo toimintamalli, onko se kestävä? Saksalla on 200 miljardia kauppaylijäämää enemmänkin, 400, 450 miljardia Saksalla on paljon voimakkaampi kuin Kiina, jos ajatellaan per capita. Onko teistä tämä kestävä toimintamalli, kun Donald Trump kääntyy Saksaan päin? Ei vain Euroopan vastaan, mutta Saksaa vastaan. Hän on oikeassa. Tämä talouden malli on itse tuhoinen. Jos haluamme rakentaa Eurooppaa tuolla pohjalla, niin voin sanoa teille, että on selvää, että se tulee räjähtämään käsiin. Eikä meillä ole solidarisuusmekanismeja, koska halutaan markkinat, mutta ei haluta solidarisuusmekanismia, niin no, joko on euro ja sitten on varainsiirtoja, jotka kompensoivat markkinoita, tai sitten ei ole enää euroa. Jos ei ole enää euroa, niin sitten Saksa menettää 200 miljardia aktiivaa ulospäin vastattavaa. Tätä se on tuo taloustiede. Kiitos. Mr. Rubik will speak for himself. You keep pointing at him. Herra Rubik, osoitatte hänen suuntaan. Hän ei ole Saksasta. No, no, niin samaa mieltä, mutta tämä on keskustelu, jota... Niin, niin. hän on pan-eurooppalainen. Tätä keskustelua käyn pitkään kaikkien kansanjärjestöjen kanssa, jotka ovat pan-eurooppalaisia, yleiseurooppalaisia. Ja olen ollut perustamassa pan europe france järjestöä ja tuota keskustelua aina käynyt. Meidän pitää miettiä toimintamalliamme, taloudellista malliamme, talousmalliamme. Nyt on tämä niin sanottu liberaalimalli, vaikka alun perin Eurooppa ei ollut ollenkaan tällä, tätä. Yhteistyö oli aina ensisijainen, jos ajatellaan kilpailua. Ja nyt kilpailu on kaiken keskiössä ja sitten ihmettelen, että tämä ei enää toimi eikä ole edes solidaarisuutta. Kaiken tämän lisäksi. <laughs> yeah, um, now I give the floor to Mr. Marcellesi, who despite his name is not Italian. Herra Marcellesi, nimestään huolimatta ei ole italialainen sää puheenvuoro. Siis VTO siis, niin äh, Kiitos. Paljon kiitoksia puheenjohtajalle. Kiitoksia Lola Sanchezille tästä lausunnosta, joka näyttää todellakin hyvää tietä, jota seurata Eli meidän kaikkien pitäisi syventää sitä tietä, jonka Lola tässä on avannut. Olemme täysin samaa mieltä tästä lausunnosta. Meidän täytyy muistaa, että kaupan vapauttaminen ei ole itsessään positiivinen. Se voi olla positiivinen tai negatiivinen. Täytyy analysoida joka, jokaisessa tapauksessa erityisesti suhteessa köyhyyteen ja ympäristö, ympäristökysymyksiin liittyen, mitkä vaikutukset ovat. On tärkeää tukea monenvälisyyttä joka on unohtunut viimeisellä sopimuskierroksella erityisesti. Ne ovat lähempänä kahdenvälisiä sopimuksia kuin monenvälisiä. Me tuemme täysin myöskin sitä, että VTOta on demokratisoitava. Muuten meillä on liian äh, suljettu organisaatio. Sitä täytyisi tehdä avoimemmaksi ja tarvitsisimme vielä enemmän normien hierarkia. Eli kaikkein tärkeintä ei ole kauppa kaupan takia, vaan se, että ihmisillä on hyvä olla ja on otettava huomioon planeetan rajoitukset. Kaupan yläpuolella tulee olla esimerkiksi 2030-agenda ja Pariisin agenda, koska meillä ei voi meidän voida sallia sellaisia kauppasopimuksia, jotka ovat Pariisin sopimuksen vastaisia. Esimerkiksi se, tai joka vähentää päästörajoituksia sen, tai lisää päästörajoituksia, vähentää päästörajoituksia sen sisä, lisäksi, että sen sijaan, että ne, niitä nostettaisiin. Myöskin sosiaalista yhdenmukaisuutta ja yhdenarvoisuutta pitäisi lisätä. Pyydämme, että toimittaisiin sen suuntaisesti, että tunnustettaisiin oikeus diskriminoida tuotteita tuotantometodin ää, perusteella. Tämä on VTOn sääntöjen mukaista ja esimerkiksi voitaisiin käynnistää hiilijalan jälkeen perustuva luokittelu. Tämä on toimintaa, joka voi sisältyä VTOn puitteistoon. Myöskin hyvä ajatus olisi se, että maailmanlaajuinen spesivitoimitusketju koskien tekstiileitä voisi olla hyvä ajatus. Ja samalla tavalla pyydämme mielestämme tärkeätä asiaa, joka VTOn pitäisi tunnustaa, eli varovaisuusperiaate. Sen pitäisi olla kaupassa aivan perustavanlaatuinen asia. Se pitäisi myöskin ihan avoimesti tunnustaa VTOssa. Ja samalla tavalla meidän mielestämme on keskeisen tärkeää, että teknologioita siirretään, teknologioita, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Ja aivan kuten Dohan konferenssissa todettiin ja TRIPSin suhteen, ja immateriaalioikeudet ja ilmastonmuutoksen liittyvät kysymykset pitäisi ottaa myös VTOn piirissä huomioon. Myöskin biopiratismi on tärkeä ongelma tällä vuosisadalla. Me katsomme, aivan kuten esittelijäkin, että täytyisi tunnustaa tärkeimmäksi tavoitteeksi se, että elämme hyvin ja onnellisina maailman maapallon rajojen puitteissa. Eli kauppa ei ole itsestään tarkoitus, vaan se on vain väline. Give the floor back to Lola. Kiitos ja puheenvuoro takaisin Lolalle. Onko lisättävää? Ei anteeksi, komission unohdin. Komissiosta on täällä odotettu kärsivällisesti. Herra Ritkovski ja Axel Busandela de Maison Neuve. Herra Riskovski on ilmeisesti kaupan pääosastolta. Onko teillä sanottavaa? Uh, thank you very much. If you, um... Kiitos. Muutama yhden kommentti ja sitten spesifimpi kommentti. Aloitetaan viimeistä puheenvuorosta, joka estettiin, jossa toistaisin nyt kovasti, että on ihan no, totta ja oikein, että kauppa ei ole itse arvo. Se ihan selvä on VT-sopimuksessa, jossa ensimmäinen tavoite tällä järjestöllä on ollut se, että on tuottaa talouskehitystä sen jäsenmaissa. Tähän toiminta liittyy ja tässä kontekstissa on tärkeää muistaa, että järjestö kohtaa suurimmat haasteensa, koska kriisejä ilmaantuu. Ne, jotka kärsivät tästä eniten tämän haasteen takia, tämän tilanteen takia, ovat heikoimmat ja köyhimmät VTOn jäsenet, köyhimmät maat ympäri maailmaa. Ja näin on hyvin tärkeää, että tämä uudistusaloite edistyy ja että saadaan tämä kriisi taaksemme. Komissio on estänyt useita ideoita liittyen reformiprosessiin. Ajatuksia me jakaneet jo parlamentin kanssa jo jäsenvaltioiden kanssa, jossa puhumme sääntöjen laatimisesta – monitoroinnista, tietysti myös tuosta riitojenratkaisusta, jossa tuo vetomus, eli no pienpää siihen vain sen, että sitten on täysin halvaantumisen vaihe, ei voida toimia mitenkään tuossa valituselimessä, joten meidän pitää edistyä paljonkin, jotta voidaan käsitellä näitä asioita. Muutama kommentti sitten vielä spesifimmin ensinnäkin kaupan vapauttamisen rooli korostaisin, että kuten mainittiin, VTOn tavoite, tavoitteena on tukea sitä, että sen jäsenet kehittyvät VTOn historian tai siis olemassa aikana ja GATTin aikana, joka sitä edelsi, on ollut useita esimerkkejä siitä, miten kauppa ja kaupan lisääntyminen on vaikuttanut myönteisesti maiden kehittymiseen ja siihen, miten miljoonia ihmisiä on saatu pois köyhyydestä. Ja keskusteluissa, jossa Pieramilat oli paikalla, kuultiin jopa tuo Kambodjan esimerkki ja mitä suotuisuuksia se ovat ja miten se vaikutti tuon maan talouskehitykseen. Toiseksi kahdenvälinen ja monenväliset kauppasopimukset korostaisin kovasti sitä, että kaikki nämä sopimukset tehdään VTO-kehyksissä. VTO-kehysten mukaan täällä on tyyppisiä sopimuksia olemassa, jotta jäsenet voivat tiettyjä aloitteita, aloitteita viedä eteenpäin ja syvemminkin sitten ponnistella. Ja niillä on myönteinen vaikutus, jos ajatellaan talouskehityksen edistämistä ja toisaalta siinä on jotain sääntöjä, jotka saattavat jossakin kohtaa toisuudessa johtaa monina, monen välisyyteen. Tässä yhteydessä viittaisin neuvottelijoita käytiin. Saatellaan ympäristötuotteita, joka oli monen välis, monen no, monenväliset neuvottelut, muistan myös IT-sopimuksesta. Ja kolmas viimeinen asia minulta jos ajatellaan kestävyyden tavoitteita, tuemme voimakkaasti sitä, että on sitä, että VTO antaa mahdollisuuksia siihen, että kestävän kehityksen tavoitteet täyttyvät ja komission asiakirjassakin tämä mainittiin. On monia osa-alueita, joilla, joissa VTO voi antaa mahdollisuuksia vientikilpailu, vientitukien poistaminen ja maatalous ovat, yksi, osa, ovat osa-alueita, joissa on jo hyvin kastiristetty toisen, toinen osa-alue, kalastustuet. Siinä käydään aktiivisesti neuvotteluja VTOssa ja kaikki VTO-jäsenet tunnustavat itse asiassa sen, miten tärkeää maiden johtajien mandaatti 2015 on, jotta voidaan näitä neuvotteluja eteenpäin ja poistaa nuo haitallisimmat kalastustuet. Axel, ole hyvä. Two words from the DEFCO side, uh, Axel de la Maisonneuve. I work in DEFCO. Uh... Niin, DEFCOlla. DEFCOn puolesta, niin kun ajatellaan tätä käytyä keskustelua, Aid for Trade näkökohta haluaisin muistuttaa, että komissio siitä viime marraskuussa esittänyt edistetytiedotteen tiedonannon ja sitä seuraavan neuvoston päätelmät. Se on tärkeää, koska tunnustamme sen tärkeyden. Ei pelkästään, että hyödynnetään kaupan suomia mahdollisuuksia kahdenvälisesti ja monenkeskisesti, vaan että myös voidaan kompensoida mahdolliset haasteet, jost, jota kaupan kansainvälistymisestä ja globalisoitumisesta juontuu. Pyrimme keskittämään enemmän Aid for Trade-apuamme ja niin, että investointien ja kaupan välillä on parempi suhde, koska teollistamisen vuoksi ja monipuolistamisen vuoksi niin täytyy tehdä. Keskustelusta on tärkeä panna merkille ja mainitsitte myös kaupan helpottamisen. Tämänkin otamme vakavasti jokin aika sitten 2014, kun neuvoteltiin TFAsta, niin Komissio vetosi tai lupasi 400 miljoonaa euroa kaupan helpottamistoimiin siitä alkaen, kun sopimus tulisi voimaan. Olemme jo tämän sitoumuksen yläpuolella sitoumusten osalta, maksujen osalta ja ponnistukset jatkuvat. Koska kaupan helpottaminen on tapa varmistaa, että se väestön osa, joka käy kauppaa rajojen lähellä, voi tehdä sitä ilman esteitä. Mutta myös tapa saada Afrikassa aikaan sopimuksia, kuten kolmikantasopimus tai Saksan CF, äh, anteeksi, Afrikan CFTA tehokkaasti. Kiitos sitten loppupuheenvuorolla Lola. Nada más, Eipä muuta kuin paljon kiitoksia varjoesittelijöille. Sen perusteella, mitä olen tässä kuunnellut, niin kaikki olemme suurin piirtein samoilla linjoilla ja se tietysti on minulle iloinen tilanne, koska tällä tavalla pystymme lähettämään vahvan viestin intavaliokunnalla. Eipä muuta kuin paljon kiitoksia. Um, sorry, I should... I've lost my space. Määräaika tarkistuksille se katosi täältä. Niin, 3. syyskuuta kello 12. Ja tämän myötä voimme päättää kokouksen tämän päivän osalta. Kiitos osallistujille ja sitten koordinaattorit jatkavat viiden minuutin päästä. Kiitos kovasti viiden minuutin päästä koordinaattorit. Ja ne, joiden ei pitäisi olla paikalla, ne voivat lähteä.